Hyvät kollegat, aloitetaanpa kokous ja hyväksytään esityslista. Kiitoksia. Minulla on useampia ilmoitusasioita. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille kolmikantaneuvotteluista. Kolmas äh, trilogi esiteasetuksesta pidettiin 29. marraskuuta. Siinä käsiteltiin äh, kynnyksiä, äh, vähimmäisilmoitusvaatimuksia, äh, yhteenvetoa ja ähm, esit, vastuuviranomaisen sekä sitten kieliä edistystä on tapahtunut joissakin kysymyksissä. Keskustelu kattoi myös teknisen työn hyväksyminen, esimerkiksi esitteen vaatimuksista, äh, esitteet ja rekisteröintiasiakirja, asiakirja ja myöskin tästä toimiluvasta ja seuraava on, kokous on, on 6. joulukuuta, sitten nimitykset, double taxation. Kaksoisverotus ratkaisumekon Aldelle. Miten, vakuudettomat velat EPPlle, sitten tapion pääomituskyky luottolaitokselle EPP. Tapion kantokyky BRRD-direktiivi EPP, sitten tästä yksi sana johon liittyy eh, myös etuoikeusluokitus erillisenä kysymysenä paketissa. Sitten oma vakavaraisuusdirektiivi mukaan lukien TELAK SD-ryhmälle katettut joukkolainet ECR ilmiantajat vihreille lausunto SETA-sopimuksesta – sitten maksukyvyttömyyslainsäädäntö. Tähän liittyy 52 säännön käsittely Aldelle. Tässä nämä mm, esittelevät sitten Brexitistä. Pyysimme kirjallisia lausuntoja 10. joulukuuta mennessä. Sitten sitä pyydettiin antamaan lisätietoja asioista, jotka ovat varsin relevantteja antamaan enemmän taustatietoja kilpailupolitiikasta. Sitten aikataulusta päätettiin pitää valiokuntakokous 4. joulukuuta 2017 sitten aiheet 2017 Euroopan parlamentin viikolle. Ensimmäisellä viikolla Panama-paperit, vuodot, kansalliset parlamentit ovat mukana. Mietitään, mitä tästä voidaan oppia. Sitten pääomamarkkinoinnin pankkiunioni ja rahoitus palveluiden sisämarkkinat. Tullaan näyttämään kirje Euroopan finanssipoliittiselle neuvostolle, ehdotetaan kuulemista. Tarkoitus on käydä talousta keskustelua 12. joulukuuta ohjausakson jälkeen. Sitten keskitytään täytäntöönpanoon makro-ohjelmissa Kreikan kohdalla ja vielä valvonnasta, koskien delegoituja säädöksiä. Tammikuussa sitten vakavaraisuusdirektiivi ja asetus helmikuussa ja MIFID ja ähm, rahanpesun vastainen lainsäädäntö, delegoidut säädökset. Te saatte kirjallisessa muodossa yksityiskohtaisempaa tietoa näistä koordinaattoreiden päätöksistä. Sitten vielä lopuksi Gular-mietinnöstä vihreät ovat pyytäneet sihteeristöltä analyysiä, miten että käytäisiin läpi kaikki kohdat, eikä vain kohta 19 koordinaattorit keskustelevat, keskustelevat asiasta joulukuun kokouksessaan. Tässä oli varsin pitkät ilmoitukset ja nyt voidaan mennä estyslistalle haluaisin tuottaa tervetulleeksi Martti Hetemäen, joka johtaa Eskavia, Eskapia, Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa antavaa lautakuntaa. Tämä antaa riippumattoman yleiskuvan Euroopan tilastotilanteesta ja miten tilastoihin liittyviä käytännössääntöjä sovelletaan – Haluaisin vielä muistuttaa tähän on saaneet tämän raportin. On tärkeää todellakin voida varmistaa, että kun keskustelemme ammatillisesta riippumattomuudesta Euroopan tilastojärjestelmässä, tämä on meille tärkeä kysymys. Ja sitten varmasti muistatte, me keskustelimme myös herra Georgio ja herra Rademacherin kanssa. Haluaisin korostaa myös, että ESGAP seuraa valppaasti sitä, miten Eurostin uusi pääjohtaja nimitetään. Hänet nimitetään sen jälkeen, kun tämänhetkinen pääjohtaja ja eläkkeelle tässä johdantoni ja nyt annan puheenvuoron herra Hetemäelle. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä ESGABin kertomus Ekon valiokunnalle. Meidän kertomuksen, meidän lautakuntamme kuuluu kuusi sen Pilar Martin Guzman, joka on entinen Espanjan tilastoinstituutin puheenjohtaja Enrico Giovannini, entinen Italian tilastolaitoksen johtaja ja entinen Italian työvoimaministeri Patricia O'Hara, tilastotieteen professori Irlannista Marius Profeuro, julkishallinnon professori Romaniasta ja Günther Kotz, entinen Saksan tilastolaitoksen johtaja. Kuten aikaisemminkin, Eskabin kertomus tarkastelee Euroopan tilastojärjestelmän haasteita ja sitä, minkälaista edistystä on tapahtunut käytännössä äänestöjen täytäntöönpanossa tänä vuonna. Eskapo kiinnittänyt erityistä huomiota kahteen asiaan useamman datalähteen ja massadatan käytön haasteet sekä virallisiin tilastoihin kohdistuvan luottamuksen ylläpitäminen. Keskityn kolmeen pääkohtaan. Meidän tuntu Eskavin neuvostossa on, että käytännön säännössä ei ihan pysy haasteiden vauhdissa – Erityisesti ongelmana on monien tietolähteiden yhdistäminen ja massaltaan käyttö. Digitaalinen talous ja sen kasvu on, tarjoaa valtavasti dataa kirjavasta, kirjavista lähteistä. Totta kai tätä dataa pitäisi käyttää, mutta pitäisi olla huolellinen tiedon käytössä EU-tilastojen luomiseksi, jossa datan vertailtavuus on perusvaatimus. Tästä syystä SGAB suosittelee, että useampien datalähteiden käytössä niiden laatu arvioidaan ja niin, että käytännön säännöissä myös viitataan suorasanaisesti useamman tietolähteen käyttöön seuraavassa versiossa. Seuraava haaste on, että meidän täytyy parantaa luottamusta virallisiin tilastoihin – kun niiden uskottavuus on yhä enemmän haastettuna, kun sillä niitä väärinkäytetään. Me elämme yhä enemmän totuuden jälkeisen politiikan aikaa, jossa heikkolaatuista dataa käytetään poliittisen viestin tueksi. Verkossa saa paljon dataa helposti ja sieltä on helppo irrottaa tilastoja erilaisten poliittisten väitteiden tueksi riippumatta datan laadusta, mikä voi johtaa siihen, että viestit ovat ristiriitaisia ja ilmeisenä varmaan, että suuri yleisö alkaa epäilemään kaikkia tilastoja, myöskin viranomaisten tuottamia tilastoja. Eska on sitä mieltä, että täytyy tehdä lisää työtä, jotta suuren yleisön luottamus tilastoihin kasvaisi. Erityisesti me suosittelemme, että tilassa viranomaiset olisivat paljon enemmän yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja edistäisivät julkisen datan arvostusta. Tilastoviranomaisten täytyy myös olla valmiita puolustamaan dataansa, että julkisia tilastoja, jos niitä julkisesti väärinkäytetään. Kohta kolme. Eskapin arviointi käytännön säännösten täytäntöönpanon etenemisessä. Olemme palanneet tähän nimityskysymykseen ja erottamiskysymykseen koskien Eurostatin puheenjohtajan nimittämistä. Nämä koulujärjestelyt pääjohtajan tulevan nimittelyn suhteen, nimittämisen suhteen. Nämä menettelyt pitää ensin määritellä laissa. Kriteereihin pitäisi kuulla heidän ammattilleen, maineensa kansainvälisessä tilastoyhteisössä, heidän kokemuksensa Eurostatin mission puitteisen kuuluvilla alueilla. Tapaisin komission jäsen Taisen aikaisemmin tänä vuonna tämän näkökohdan esittämiseksi. Eska kirjoitti sitten hänelle kirjeen samasta asiasta. Olemme oikein tyytyväisiä, että komissio on päättänyt avoimeen valintamenettelyn uuden Eurostatin pääjohtajan nimittämiseksi. Euroopan tilastopalveluksessa on kokonaisuudessa tapahtunut hyvää menestystä sääntöjen täytäntöönpanossa ja verrokkiarvioiden täytäntöönpanossa. Esimerkiksi pyrimme antamaan tietoa Euroopan tilastojen tuottamisen kustannuksista. Puhakseni lyhyesti voisin tiivistäjänä todeta, että tämän vuoden kertomuksessa on 16 suositusta, jotka koskevat erityisesti useamman tietolähteen haasteita, tilastojen luotettavuuden puolustaminen sekä käytännössä sääntöjen täytäntöönpanojen edistäminen Euroopan virastojärjestelmässä. Pohjohtaja, lopettaisi tähän. Thank you uh, very much, Mr. Chair, for your... Kiitoksia oikein paljon, teidän puheenvuorostanne, hyvä puheenjohtaja. Ymmärtääkseni te olette nyt tyytyväisiä tähän valintamenettelyyn, joka on määritelty Eurostatin pääjohtajalle. Kuten tiedätte, mekin olimme mukana äh, luomassa tätä uutta asetusta – vahvistimme parlamentin roolia ja kunnioitimme kuitenkin samalla komission autonomiaa, kun se tekee sisäisiä nimityksiään. Joten tämä on mielenkiintoinen asia, johon viittasitte. Kysyn, kysyn kollegoilta, haluavatko he puheenvuoron Pervansveres? Kiitoksia tästä puhelinvuorosta. Haluaisin palata seuraajan nimittämiseen, pääjohtajan nimittämiseen, koska ikävä kyllä hän nyt joutuu jäämään eläkkeelle, vaikka hän teki tässä erittäin mielenkiintoisen ehdotuksen erityisesti kysymyksistä, jotka ovat minulle tärkeitä ja huolettavat minua liittyen esimerkiksi tilastojen laatuun sosiaalisella puolella jotta varmistetaan tasapaino, poliittinen taas, sosiaali- ja talouspolitiikan välinen tasapaino. Sitten tässä pusten siitä, että olen muuttanut menettelytapaan noudattaen kuitenkin kunnioittajien komission riippumattomuutta. Parlamentti on tietenkin mukana tässä asiassa. Miten te näette tulevaisuuden Eurostatin riippumattomuuden koska mielestäni tätä keskustelua käydään Euroopan tasolla, sitä käydään myös kansallisella tasolla. Eurostat tavallaan ei mitään Kiinan muureja tässä ole, ja koska Eurostat on neuvonantajana komissiolle, niin tässä kun tarkistetaan tapaa käsitellä sosiaalisia kysymyksiä, mitä tietoja kerätään, miten siis erotetaan kunnolla neuvoston roolia toisaalta saatujen tilastotietojen harmonisointi ja kerääminen. Miten näette tämän Eurostatin riippumattomuuden ja suunnan? Mitä varotoimia on käytössä, suojatoimia, ja miten parlamentti otetaan mukaan tarkastelemaan sitä, miten Radmaserin nimittäjä, eh, seuraaja nimitetään. Mitä pitäisi täällä ensimmäisen tarkastella, voisitko sanoa nyt ihan täsmällisesti, mutta teidän mielestänne mikä olisi tässä tärkeä asia ottaa huomioon? Sitten toinen kysymykseni tietysti liittyy Kreikan tilastojärjestelmän kehittymisen. On ollut siis tällainen työryhmä yhteydessä tähän avustusohjelmaan, ollaan yhteydessä entisiin vastuuhenkilöihin Kreikan äh, tilastolaitoksissa. Tämä on olennainen elementti, jotta voidaan palauttaa luottamus. Eurostat, ja tämä on tietysti varsin suoraan kiinnostaa, kun sille kuuluu. tätä siellä Euroopan tilastohallinnoinnin neuvontavassa lautakunnassa, onko teillä meille joku erityinen viesti annettavana siitä, miten Kreikan järjestelmä on kehittynyt, mitä on vielä tehtävä ja entä sitten täällä parlamentissa, mitä meidän pitäisi aivan erityisesti tutkia tämän asian suhteen ja sen edistyksen suhteen? Thank you, and thank you for those. Kiitoksia Kiitos näistä hyvin tärkeistä kysymyksistä. Ensinnäkin Eurostatin riippumattomuudesta. Tästä keskusteltiin pitkällisesti, kun meillä oli tämä ensimmäinen Kreikan tilastokriisi ja tehtiin erilaisia ehdotuksia siitä, miten Eurostatin statusta voitaisiin muuttaa. Ja loppuratkaisu oli se, että olisi enemmän tarkastusta ja valvontaa äh, Eurostatin riippumattomuuden suhteen. Ja erittäin tärkeä oli tämä muutettu asetus 223, jossa parlamentilla oli erittäin tärkeä rooli. Ja vaikka valintamenettelyt eivät olleetkaan lakiin kirjatut, niin tuo ajatus, että Eurostatin pääjohtaja valitaan perustuen objektiivisiin kriteereihin ja pätevyyteen alalla, ne siellä näkyivät selvästi. Ja se antoi minulle itselleni mahdollisuuden viitata siihen, mikä on ollut tämän uuden asetuksen tavoite ja korostaa sitä, että on tärkeää, että komissio noudattaa tätä menettelyä, joka ikään kuin tässä lain, johon tässä lainsäädännössä viitataan, vaikka sitten ei ole siihen kirjattukaan. Sitten aikanaan äh, yksi ratkaisu oli äh, ESCAPin, Euroopan tilastohallinnoinnin neuvontavan lautakunnan perustaminen, ja ESCAPille annettiin äh, tehtäväksi valvoa Euroopan tilastojärjestelmää sekä mitä tulee kansalliseen tilastoinstituutteihin että Eurostattiin erityisesti. Ja nyt uskoakseni meillä on varsin tasapainoinen järjestelmä, jossa meillä on tätä tarkastu, näitä tarkastuksia, tätä valvontaa, ja joka vuosi arvioimme, miten ESCAP on onnistunut EUn tilastoinstituuttina. Ja kun tästä uudistuksesta keskusteltiin, niin kävi selvästi ilmi, että e, tilastokeskukset e, eivät, kansalliset e, tilastokeskukset eivätkä Euroopan tason tilastokeskuksetkaan voi olla täysin riippumattomia samalla tavoin kuin keskuspankki on täysin riippumaton. Ne ovat aina yhteydessä hallintoon, mutta tärkeää on se, että luodaan ne ennakkoedellytykset sille, että ne voivat toimia ammatillisesti oikealla tavalla. Ja sitten Kreikasta ja Eskapin näkemyksestä. Me olemme tehneet useita lausuntoja Kreikan tilastotiedoista ja mm, on ollut myönteistä kehitystä, mutta sitten nousi esiin tämä oikeusprosessi Elstatin entistä puheenjohtaja hänen kahta kollegansa vastaan. Nämä oikeusprosessit käynnistettiin johtuen siitä, että oli ilmeisesti väärin ilmoitettu tietoa ja Eurostat oli sitten validoinut nämä tiedot, jotka olivat täysin linjassa Euroopan vaatimusten kanssa. Me olemme olleet erittäin huolestuneita siitä, että mm, nämä tuomioistuinmenettelyt, oikeudelliset menettelyt ovat käynnistyneet jälleen, jotka kohdistuvat Kreikan tilastokeskuksen entiseen puheenjohtajan hänen kahden kollegaansa mitä Ekon valiokunta voi tehdä ja mitä me voimme tehdä. Se, mitä te olette jo tehneet, on erittäin tärkeää. Te olette kuulleet ja keskustelleet Kreikan tilastoinstituutin eh, edellisen puheenjohtajan kanssa olette kuulleet myös herra Rademacheria ja olette antanut tälle asialle julkisuutta. Se on tätä tällaista pehmeää valtaa, jota Euroopan toimielimillä on käytössään. Ja mielestäni on erittäin tärkeää kertoa kaikille, mikä tämän asian tausta on ja mitä ovat faktat. Thank you. Indeed, it has been a very... Kiitoksia. Tämä on ollut hyvä keskustelu ja tämähän meni myös suoratoistona nettiin. Minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin te viittasitte erilaisiin merkittäviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin tai parannuksiin Euroopan tilaste tilastopuitteissa. Puhut tästä asetuksesta. Oletteko te sitä mieltä, että nyt ollaan pikemminkin täytäntöönpanovaiheessa vai pidättekö te tärkeinä vielä muita parannuksia tai muutoksia puitteiden puitteisiin, onko se sitten budjetista tai lisää lainsäädäntötoimista. Meillähän on joitakin meneillään olevia kysymyksiä myös. Sitten toinen kysymys koskee, te viittasitte raportissa tähän äh, totuuden jälkeiseen ympäristöön ja mikä tilastotieteilijän rooli on, miten voidaan välttää vääriä tietoja. Miten konkreettisesti näette tämän asian? Miten tätä roolia pitäisi vahvistaa? Ja miten löytää tämä herkkä tasapaino riippumattomuuden ja tietäisen pohjan välillä? Ja sitten vielä voitte sitten vapaasti kommentoida tai jättää kommentoimatta, mutta kuitenkin konkreettisempi kysymys näistä indikaattoreista, joista keskustellaan myös talouden yhteydessä. Keskustellaan siis tilastollisesta ulottuvuudesta. Pääasiallisesti pääpaino on taloudessa, mutta olemme keskustelleet, miten voitaisiin yksinkertaista tai parantaa finanssipoliittisia sääntöjä ja paljonkin keskustellaan neuvostossa miten joitakin indikaattoreita voidaan määritellä, esimerkiksi mitä tulee rakenteelliseen vajeeseen. näistä indikaattorista on puhuttu, on sanottu, että se EKP sanoo, että niitä ei käytetä. He eivät käytä niitä, koska niitä voidaan käyttää niin eri tavoin, että pankki ei halua itse näin tehdä, mutta itse asiassa kuitenkin tämä on tämänhetkisen finanssipoliittisen järjestelmämme pilareista. Miten te näette nämä indikaattorit? Thank you and... Kiitos. Kolme äärimmäisen tärkeää kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Onko oikeudellinen kehikko riittävä? Uskon, että näin on. Se on tasapainoinen ajatellen oikeudellisia velvo- velvoitteita ja vaatimuksia. Ja sitten säännöt. Eskabin neuvosto on sitä mieltä, että sääntöjä pitää päivittää, koska kohtaamme uusia haasteita, jotka syntyvät useamman datalähteen käytöstä ja massadatan olemassaolosta. Data on niin runsaasti, että herää kysymys, miten käyttää niitä julkisissa tilastoissa vertailukelpoisten tilastojen tuottamiseksi. Se on kaikkien tilastolaitosten haaste. Se on vielä tärkeämpää Euroopassa. Me tarvitsemme vähän sopua siitä, miten dataa käytetään, koska meidän kaikki politiikka perustuu dataan ja datan vertailukelpoisuuteen. Sitten kysytte totuuden jälkeisestä politiikasta ja sitä, mitä tieteilijät voisivat tehdä asialle. Tilastolaitokset ovat täysin riippumattomia tässä suhteessa. Mutta ottaisin esimerkin Irlannin BKT-dataa uudistettiin. Irlannin BKTn kasvu vuonna 2015 sitä nostettiin 26,3 prosenttiin. On selkeät syyt sillä, miksi näin tehtiin. Mutta ehkäpä sekä EU-tasolla että kansallistasolla oltaisiin voitu antaa etukäteen taustatietoa sen selittämiseksi, miksi tämä oli välttämätöntä. Jos vain faktoja esitellään niin selittämättä niitä, ei ole yllättävää, että ihmiset eivät luota virallisiin tilastoihin. Yleisemminkin katsottuna journalistitkin saattaisivat hyvin haluta saada tilastojen taustoista enemmän tietoa. Tällä hetkellä on paljon datavetoista journalismia. voisimme parantaa tilastojen ymmärrystä. Ja myöskin virallista tilastojen ymmärrystä voisi kasvattaa. Sillä on syynsä, miksi tilastojen luotettavuus ei ole sitä tasoa, mitä sen pitäisi olla Euroopassa. Ja tämä on kovasti haitaksi Euroopan politiikalle koska politiikka on, perustuu niin paljon tilastoille EU:ssa. Lopuksi kysyitte indikaattoreista erityisesti rakenteellisesti siis alijäämistä. Kommentoin tätä, jos sallitte, vaikka tämä nyt ei ole Eskavin mandaattia suoraan. on selkeä taloudellinen logiikka rakenteellisten alijäämien indikaattoreiden käyttämiseksi järkevää budjettipolitiikka ottaa huomioon suhdanne, tilanteen ja potentiaalisen BKT-tason. Rakenteellisten alijäämien taustalla on siis hyvää järkeä politiikassa. Ja kuten sanoit, no, säännöt perustuvat paljolti rakenteellisia alijäämiä koskeviin sostuksiin. Minusta on erittäin vakuuttavia syitä käyttää rakenteellisia alijäämiä koskevaa dataa. Mutta sitten on mittauskysymys. Se, että mittaaminen on vaikeaa, ei saisi käydä tekosyystä huonolle politiikalle. Jos me näemme menettelyssä vaikeuksia ja puutteita, sitten menetelmiä pitää parantaa – ja puutteet poistaa. Maailmassa katsotaan erilaisia menetelmiä raiteellisten alijäämien mittaamiseen. Y- Yhdysvaltain kongressin budjettitoimista käyttää menetelmiä, joita pidän hieman parempina kuin Euroopassa käytettyjä. Ja tämä järkevä käsite. Ei se mittausongelma. Se pitää sitten ratkaista sen sijaan, että vältettäisiin mittauksia. Thank you very much. I ask. Kiitoksia oikein paljon. Onko muilla kollegoilla kysymyksiä? Jos ei ole, niin voimme päättää tämän keskustelun. Kiitoksia vielä kerran puheenjohtaja tästä erittäin mielenkiintoista mahdollisuudesta ja me kyllä pysymme toivottavasti läheisissä yhteyksissä. Kiitoksia. Thank you.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 of the agenda. Nyt voimme mennä esityslistan kohtaan neljä. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, vuotuinen kasvuselvitys 2017. Esittelijämme on herra Högmark, joka on mietintöluonnoksensa esitellyt. Olkaa hyvä esittelijä, pitäkää esityksenne meille. Kiitoksia Kiitän jo näistä aikaisemmista keskustelusta koskien tästä kasvuselvitystä, jota on käyty varjostelun kanssa. Mielestäni tämä komission asiakirja ja meidän asiakirja ovat tärkeitä, koska siinä asetetaan puitteet keskustelulle, mutta myös poliittisille toimille. Ja näin nähdään myös, miten komission pitää toimia, kun se soveltaa eri toimintatapoja ja kaikkia sääntöjä, joita on tärkeää panna merkille ensinnäkin, että Euroopassa, EU:ssa meillä on kasvua. Olemme elpymässä, mutta varsin hitaasti vielä. Kasvu on alhaisella tasolla. Paljon on myös harjoittu erittäin kallista rahapolitiikkaa. Sehän ei voi olla kestävällä pohjalla kovin kauan enää, mutta se on tässä kuitenkin auttanut. Siis rahapolitiikka, myös EKPn puheenjohtaja, pääjohtaja itse on todennut, että se ei voi jatkua ikuiseksi, koska loppujen lopuksi siihen liittyy kyllä tällaisia rahoituksessa riskejä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kasvu, jota meillä on, on haavoittuvaista, on tärkeää sen takia täytäntöönpanna panna reformeja, uudistuksia, joiden kanssa kasvusta tulee kestävämpää pidemmällä aikavälillä, mutta myös sellaisia uudistuksia tarvitaan, jotka voivat saada tänne investointeja ja myötä vaikuttavat kilpailukyvyn parantamiseen. Ja suurin osa meistä varmaankin on samaa mieltä siitä, että tällä tavalla meidän pitää asiaan keskittyä. Ja sitten siirrytään keskustelemaan vakaussopimuksesta. Komissio on aloittanut keskustelun tällaista finanssipoliittisesta lähestymistavasta, joustavasta lähestymistavasta. Tämä varmaankin tulee olemaan poliittisen keskustelun ytimessä. Ensinnä haluaisin korostaa yhtä asiaa. Epävarmuuden aikoina on erittäin tärkeää, että me heikennä vakautta Euroopan talouden vakauden ennakkoedellytystä, joka on juuri vakaussopimus. Jos me luomme epävarmuutta vakaussopimuksen ympärille, luomme yhä suurempaa epävarmuutta Euroopan talouden tilasta ja puheenjohtaja haluaisin korostaa, että emme tarvitse enää yhtään enempää epävarmuutta talouteemme. Riittää kun katsoo ympärillemme. Tarvitsemme vakautta ja sitä voidaan saada aikaan vakaussopimuksen myötä, mutta myös tämä sopimus parantaa koko talouden tilannetta. Jos me avaamme vakaussopimuksemme ja kyseenalaistamme lainsäädäntöä, jota meillä on, silloin vaarannamme tilanteen ja pitkän aikavälin uskottavuuden kasvujen ja investointien suhteen Euroopassa. Ja uskon, että kun ajattelemme lähimenneisyyttä, historiaa olemme voineet nähdä, että vajeet eivät ole luoneet kasvua tai työpaikkoja, vaan yhä suurempia velkataakkoja, suurempia epävaje, ja myös suurempaa epävarmuutta. Jos olisi ollut ratkaisu Euroopan talouksien tilalle vauhdittaa taloutta suuremman budjettivajeen myötä, olisimme nähneet jo kasvua aika e- erilaisia osuuksia kuin tällä hetkellä on tilanne, koska eihän meiltä nyt näitä vajeita ainakaan täällä Euroopassa puutu. Mutta mitä olemme sitten nähneet, että budjettivajeet luovat suurempaa velkataakkaa, suurempia kustannuksia, painetta korkojen suhteen, mutta myös vähemmän rakenteellisia uudistuksia syntyy tätä kautta. Näin säilytetään huonot rakenteet talouksissa ja näin luodaan pitkän aikavälin kilpailukyvylle haittaa. Mitä kauemmin tällä tiellä kuljetaan, sitä enemmän me heikennämme eurooppalaista taloutta. Jos katsomme ympärillemme EU-ssa, voimme nähdä, että silloin kun jäsenvaltiot ovat ryhtyneet rakenteellisiin uudistuksiin ja vahvistaneet julkisen talouden tilaa, silloin kasvua syntyy ja työpaikkoja. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että Kuljemme juuri tätä tietä, koska muutoin joudumme yhä suurempiin vaikeuksiin. Tiedän, että jotkut kollegat sanovat niin, että vajeen myötä voimme lopettaa säästävyyspolitiikkaa. Mielestäni tämä on kyllä aivan toisinpäin, puheenjohtaja. Ne maat, joissa on, on sallittu vajeiden kasvaa suuremmiksi ja suuremmiksi, niin siellä syntyy tällainen krooninen säästöpolitiikkatilanne, mutta ne maat, jotka ovat sitten to- toteuttaneet julkisen talouden vahvistamistoimia, on luotu tavallaan vahvat vahva pohja investoinneille, kasvulle ja uusille työpaikoille. Ja tämä voidaan nähdä eri jäsenvaltioissa. Ja mielestäni meillä täällä on vastuullamme pitää talouspolitiikka raiteillaan, mitä tulee kasvuun. Muutoin säästöpolitiikkaa syntyy yhä suuremmista vajeista johtuen. Ajattelen vielä yhtä muutakin seikkaa lainsäädännöstä puolta. Meillähän on lainsäädäntöä olemassa. Siksi on komission velvollisuus varmistaa, että kyseinen lainsäädäntö toteutetaan käytännössä. Ei ole komissiosta riippuvaista se, että muutetaan niitä sääntöjä, joita meillä on. Komission tehtävä on soveltaa meillä olevia sääntöjä, koska EU perustuu lainsäädäntöön. Se on olennainen osa Euroopan unionin uskottavuutta. Minun mielestäni nyt pitää alkaa keskustella laadukkaammasta budjetoinnista. Puheenjohtaja, en ole koskaan pystynyt ymmärtämään, miksi niin monet puoltavat sitä, että kaikkein tärkeimmät menot ovat aina tämän alle miinus kolmen prosentin. On tärkeintä alkaa budjetoida kaikkein tärkeimpiä menoeriä siltä pohjalta, mitä, mitä sataprosenttisesti tulee pohjalta, ja sen jälkeen, mitä lisää tulee, niin sitten mennään tähän miinus kolmeen. Mutta jos budjetointi tehdäänkin toisinpäin, sitä en voi ymmärtää. Siis aina kaikkein tärkeimmät menot on argumenttina lisätä budjettivajetta. Mielestäni on parempi toimia toisinpäin, ja mielestäni meidän täytyy luoda yhteistä vastuullisuutta, ei vain täyttääksemme lainsäädännön vaatimukset, vaan varmistaaksemme myös sen, että saamme uudistukset aikaan ja pystymme vahvistamaan julkisen talouden tilaa, jota niin paljon tarvitaan. Vielä haluaisin sanoa, että omalta kannaltani katsottuna minun poliittisessa ryhmässäni Meille tulee olemaan tärkeää, että komissio myös toimii perussopimusten vartijana ja, ja toimii voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Odotan innolla keskusteluja varjoistelun kanssa. Olen varma, että keskustelua kyllä tullaan käymään. Levästi sanottuna meillähän on erilaisia näkemyksiä tässä, mutta samanaikaisesti mielestäni on tärkeää, että me parlamentissa turvaamme lainsäädäntöä, josta olemme itse päättäneet. Kiitoksia. Thank you uh, very much. Kiitoksia oikein paljon. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensimmäksi SNT-ryhmästä Pedro Silva Pereira. Thank you, Chair. No... Kiitos. Ah, sorry, sorry. Kiitos puheenjohtaja. Kiittää sen esittelijä kommenteista. Varmasti työskentelemme yhdessä kompromissien löytämiseksi – vaikka olen samaa mieltä siitä, että työtä on paljon, jos me todella haluamme päästä sapuun ja kompromisseihin, otan huomioon ilmeisen poikkeavat näkemykset tästä erittäin herkästä asiasta. Olisiko tässä oli mahdollis, on mahdollista, se on ollut ennenkin mahdollista. Toivon, että me yhdessä luoda asiakirjan, joka heijastaa alueiden poliittista tahtoa. Ja sekin tilanne. On olen samaa mieltä, että elpymistä tapahtuu. Se on vielä epävakaata, Euroalueella kehitys menee poikkeaviin suuntiinkin. Mutta tilanteen huomioiden komissio kertoo meille, että jotain uutta pitäisi tehdä. Olemme aikaisemminkin tuottaneet asiakirjoja, joissa vaaditaan investointeja, elpymistä, konvergenssia. Otsakkeet ovat aina selkeitä. Nyt komissio kertoo meille, että kuten sanoitte, että muut politiikat saisivat tukea rahapolitiikkaa, erityisesti budjettipolitiikka ja rakennepolitiikka. Mutta komissio sanoo jotain muutakin nyt. komissio sanoo, että pääpaino on nyt kovasti muilla poliitikolle. No, kaikkia politiikan välineitä, rahapolitiikka, fiskaalipolitiikka ja rakennepolitiikkaa, mutta nyt todistustaakka on muilla politiikkasektoreilla kuin rahapolitiikalla elpymisen varmistamiseksi. Mä sanoin, että fiskaalipolitiikan, budjettipolitiikan pitäisi tehdä jotain. Tämä nyt on suhteellisen uutta komissiolta, mutta eurooppalaisessa keskustelussa tämä ei ole uutta. Tiedämme, että EKP haluaa aktiivisempaa panosta budjettipolitiikalta. komission ehdotus on muodoltaan täsmällinen. Sitä myönteiseksi äh, moitumiseksi euroalueelle. Tiedämme, että komissio on ehdottanut tätä lukujakin 0,5 prosenttia BKTstä. Tämä on konkreettinen ehdotus. Tämä on komission poliittinen ehdotus. Ensimmäinen kysymys itsellemme on, mikä on Euroopan parlamentin vastaus tähän ehdotukseen? Ymmärtääkseni sen ehdotettiin, että otetaan huomioon tämä ehdotus. No on se jotakin. Minulla on sitten tervetulleempi lähestymistapa Euroopan parlamentista tällä täsmäisellä ehdotuksella, koska tässä tartutaan todelliseen ongelmaan, jos me investointeja haluamme, jos me työllisyysongelmaa haluamme tarttua parlamentin suhtautumiseen budjettipolitiikkaan pitäisi olla myönteisempi. Komissio ei pyydä meitä luopumaan kasvu- ja vakauspaketista. Tämä jälle valintaa kasvun ja alijäämien välillä. Nämä ovat keskustelun varhaisempia muotoja. Me tiedämme nyt, että tuloksia voidaan saada vastuullisella budjettipolitiikalla, investointien ja kasvun avulla. Ja säästöpolitiikka voi myöskin aiheuttaa ongelmia budjettipolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Joten esimerkiksi parlamentin pitäisi keskustella tästä, onko sitä kohdata se, eikä jättää se, sitä huomiota ja ottaa siihen poliittinen kantaa. Sanoisin myös, että Ymmärrämme keskustelun säätäjän uskottavuudesta, mutta en näe tarvetta viitata komission epävar- epäröintiä nyky sitä välineiden käytön suhteen li- liian suurten alijäämien rankaisemiseksi. Nyt kysymys Espanjan ja kysymys Espanjasta ja Kreikasta ja parlamentin kanta oli selkeä. Kysymys oli ole epäröinnistä, vaan kysymys oli valinnasta. Ja oikea päätös oli, että sanktiota ei otettu käyttöön. Ovat ryhmämme tärkeitä huolenaiheita ja kaksi muuta ottaisi esille. Ja sekin investoinnit. se tietysti painottaa investointien tarvetta. Varmasti esittelijänä tunnustatte sen. Mutta viittaus investointeihin tässä riittää, viittaa myös Euroopan investointirahastoon ja komissio viittaa tärkeissä kohdissa tarpeeseen jatkaa investointisuunnitelmaa. Ja siinä parlamentin pitäisi ottaa selkeä kantansa. Se konvergenssissa asiasta ongelma, että pitäisi olla myönteinen. Kysymys on elpymisestä, mutta kysymys on myöskin divergenssistä eri suuntien viimeistä kehityksistä jotka tappavat eurooppalaisen prosessin. Varmasti löydämme keinon löytää kompromissi tässä. Thank you um, for the East... Kiitos ECR-ryhmästä edustaja Robert Zille. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijäämme ja myöskin Gunnar Höckmarkia hänen alkupuheenvuorostaan jostakin kommenteista, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia, vaikka sanoittekin, että mm, Eh, laajalti eh, ei olekaan samaa mieltä tällä talossa. Analyysi eh, aivan oikein analyysi tunnistaa suuremmat ongelmat euroalueella, velkaantuminen, korkeat vajeet, investointien puute, infrastruktuuriuudistusten puute joissakin jäsenvaltioissa, joka luo yleisesti ottaen sellaisen tietynlaisen poliittisen ilmapiirin tämän ongelman ympärille. Kiitän myös sitä, mitä eh, esittelijä sanoi eh, liittyen tähän kasvu- ja vakaussopimuksen muuttamiseen ja myöskin siihen, eh, keiden on noudatettava sääntöjä että instituutio on noudatettava sääntöjä. Mielestäni tämä mietintö olisi parempi, jos joitakin epätasapainoja tunnistettaisiin. Vielä on virtahepo huoneessa, vaikka jatkuvasti taloustietoilijat ja lehdistö ja komissio itsekin tunnistavat, että tämä on suurin osa ongelmaa näissä vajeissa, niin sitä ei ole mainittu tästä mietinnössä. Kuten komissio aivan oikein on sanottu, korkean velkaantumisen maat ja vajeen maat ovat edistyneet jonkun verran, kun taas vaihtotaseen ylijäämät ovat joissakin jäsenvaltioissa – esimerkiksi Saksassa sellaiset, että ne vieläkin kasvavat. Tämä mietintö hyötyisi siitä, jos tämäkin mainittaisiin poliittisesti. Joitakin vuosia sitten valtiovarainministerit keskustelivat tästä ja verrattasivat tätä jalkapallopeliin. Jos jotkut pelaavat jalkapalloa paljon paremmin kuin toiset, niin miksi että pitäisi rangaista, mutta jopa urheilussa näemme, että joskus sitä enää ole kiinnostava katsoa, eivätkä ihmiset enää seuraa pelejä, koska tulos on aivan itsestään selvä Tämä aiheuttaa myös pelille ongelman. Jos vertaamme tätä talouden epätasapainoon ja vaihtotaseen epätasapainoon, niin meidän täytyy olla riittävän vahvoja ja nostaa tämä asia esiin. Olen samaa mieltä siitä, että investointi on tärkeää ja on tärkeää, että oikeanlaiset investoivat päätyvät EU-hun ja vielä tärkeämpää on, että se jakautuu oikealla tavalla jäsenvaltioiden kesken. Meillä on investointisuunnitelma Euroopassa ja olemme pidentäneet tätä ohjelmaa ja kaksinkertaistaneet summia, niin mitään merkittävää ei voida saada aikaan. Jos ei rohkaista riskialttiimpia investointeihin myös muihin valtioihin, eikä pelkästään sellaisiin, jotka tuottavat nopeasti voittoa, mikä on tietenkin liiketaloudellisesti ymmärrettävää, mutta mm, jos käytämme poliittisia välineitä, niin kyllä meidän täytyy odottaa myös vähän tasapainoisempaa kehitystä kaikissa eu jäsenvaltioissa. Kiitoksia oikein paljon. Thank you for the... Kiitos ALDE-ryhmästä, Live Viernik. Thank you, Cher. Good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiittäisin esittelijää ensinnä mietintöluonnoksesta. Olen tyytyväinen, että esittelijä piti sisällön relevanttina keskittyneenä hänen laillaan. Olemme tyytyväisiä komission päätelmiin vuosittaisesta kasvuselityksestä. Me myös puollamme ehdotettua strategiaa. Olisi tällainen investointi, kolmiosrakenteelliset uudistukset ja tähän kuuluu myös vastuullinen julkinen talous. Mainitsen vain muutaman avainkysymyksen meille. Investo- koulutus, innovaatio, ICT, tärkeitä kysymyksiä, kaikki nämä vievät eteenpäin kasvua, työpaikkoja. Meillä on tilaisuus Euroopassa tehdä tästä avainvahvuutemme silloin, kun kilpailemme muiden mantereiden kanssa. Tässä tarvitaan investointeja näihin kysymyksiin, ei vain jäsenvaltioissa, vaan myös Euroopassa. Ja tarvitaan yksityisiä sijoittajia myös. Rahoituksen saanti on ratkaisevan tärkeää aivan erityisesti, mitä tulee innovatiivisiin eh, uusiin yrityksiin. Kuitenkin vuosittaisessa kasvuselityksessä komissio tulee siihen, siihen lopputulokseen, että korkea kasvua aikaan saavat. Yritykset ovat vaikeuksilla rahoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että pääomamarkkinamme eivät vielä toimi niin kuin pitäisi. Meidän pitäisi pystyä kunnianhimoisemmin panemaan pääomamarkkinaunionia. Erityisesti haluaisimme nähdä, että nopeasti voitaisiin saada julkisia rahoittajia osallistumaan yleiseurooppalaisen rahoituksen. Näin voitaisiin voitaisiin saada markkinaperusteista rahoitusta siinä, mistä, mistä erityisesti tarvitaan. Esirin pitäisi myös ponnistella enemmän ja rahoittaa projekteja rajat ylittävissä yhteyksissä, erityisesti mitä tulee tietoon, innovaatioon, koulutukseen ja tieto- ja viestintäteknologian. Uskomme, että ICT on tavallaan jäänyt lapsipuolen asemaan. Sen sijaan Esirin pitäisi tukea myös suosituksia, jotka koskevat koko EUta. Mitä tulee kilpailukykyyn, kyse ei ole vain siitä, kuinka voimme kilpailukykyä lisätä. Kyse on myös siitä, kuinka voimme varmistaa reilun kilpailun. Tuotteiden polkumyynti vahingoittaa kasvuamme ja työpaikkojamme. Tämän takia epäreilun kilpailun vastainen toiminta pitää olla aivan yhtä tärkeässä roolissa, samoin kun pyritään lisäämään kilpailukykyä muutoin on vähän niin kuin pyyhkisi pöytää, niin että hana on vielä auki. Tämä tulee finanssivuotisen vastuuseen, rakenteellisen rahoitukseen niin esittelijä esitti joukon tärkeitä kysymyksiä. Todellakin komissiolla on tärkeä rooli. Se on sopimusten varten ja niiden täytäntöönpanoja. Ilman tätä vakaus- ja kasvusopimus menettää uskottavuuttaan. Esittelijä aivan oikein huomauttaa, että jäsenvaltioiden pitää tarkastella myös talousarvioiden, arvioin, talousarvioidensa laatua, mutta tämä kuuluu jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden pitää toimia tehokkaammin ja älykkäämmin budjettiensa suhteen. Komission pitää motivoida niitä, jotta ne siirtävät resursseja kulutuksesta investointeihin, joiden kautta pystytään luomaan kasvua ja työpaikkoja. Lopuksi haluaisin sanoa jotain jäsenvaltioiden finanssipoliittisesta tilasta tai vaara, liikkumavarasta. Sitä pitäisi arvioida huolella ja tarkastella myös pitkän aikavälin vastuita ja velkoja. Kom- komissio ja oikein korostavat minkälaisia tilanteita syntyy demografista muutoksesta johtuen. Meillä tulee olemaan yhä enemmän vanhoja henkilöitä, jotka pitää, joita pitää sitten äh, huolta. Kaikki elävät pidempään ja nämä tällaisia demografisia sokkeja syntyy ja tämä pitää ottaa huomioon sosiaaliturvakysymyksessä eläkejärjestelmässä. Siksi täytyy ottaa huomioon tulevat vastuuerät ja eläkkeiden suhteen ja miten se vaikuttaa julkiseen velkaan tulevaisuudessa. Vain jos me kunnolla ymmärrämme todellisen finanssipoliittisen liikkumavaran Euroopassa, jos otamme siis kaikki nämä kysymykset huomioon, tuemme esittelijän tekstiluonnosta ja estämme vielä muutaman lisää huomautuksen ja vaatimuksen. Kiitoksia. Gue. Kiitoksia Guesta Miguel Viegas. Ora, Botard. Bon, euh... Hyvää iltapäivää. Olen pannut merkillä kaiken, mitä on sanottu, mutta kyllä tämä vähän huolestuttavaa on. Me yhä investoimme truismeihin koskien alijäämiä. Sanotaan, että alijäämät johtavat velkaan, niin se on truismi, se on matematiikkaa, näinhän se on. Mutta siinä menee nyt avan kysymys kyllä ohi. Kysymys on siitä, että jos on kriisi ja lama, pitääkö julkisen sektorin sallia jonkinlainen alijäämä kysynnän elvettämiseksi ja talouden elvettämiseksi. Tuopa se kysymys on. Kukaan ei rakasta alijäämiä itsensä vuoksi. Mitä uskottavuuteen tulee olemaan sanaa mieltä sen idean kanssa, että uskottavuus on olennaista. Eurokriisi ja euron uskottavuus, sen rakenteet, säännökset, direktiivit. Niin siellä on kysymys yhden maan todellisuudesta. Kysymys on sitä, miten sääntöjä on käytännössä noudatettu eh, rullumisen jälkeen ja, ja kasvu ja vakauspaketin luomisesta 1999 täytäntöpano on ollut epäsymmetristä sääntöjä noudatetaan. Tietyissä maissa että tuossa ei. Ranska ja Saksan tapauksessa 2004 sen täytäntöpano keskeytettiin ja sitten vastakkaisia tuloksia luova säästöpolitiikka tuohon päälle. Ihmiset eivät ymmärrä. Eivät ymmärrä. Miksi rahoitusjärjestelmän pelastamisen nimissä meidän täytyy pakottaa säästöpolitiikkaan, joka ei pohjimmaisia ongelmia ratkaise. Tämä on ongelman ydin ja tilanne on paradoksaalinen. Portugalin tilannetta kannattaa miettiä syvällisemmin. Nyt meillä on vaalien seurauksena uusi koalitio, joka on aika lailla joka on pidettänyt työviikkoa, verotusta on kasvattu minimipalkkoja, on kasvatettu varallisuusveroa tietyn kynnyksen yli, on kasvatettu yksityistämiset on lopetettu ja uuden hallituksen saamista uhkauksista huolimatta. Ne tulevat aina niiltä tavallisilta tahoilta. Ihmiset sanovat, että Portugali olisi uponnut, mutta Portugali ei ole uusen toimien vuoksi hukkunut, uponnut, vaan on itse asiassa kasvanut. Ja budjetti on parantunutkin ajan. Tilanne on parantunutkin. Kohta tämä säästöpolitiikka-dogma kyseenalaistuu tässä. Me tuonemme sopimuksen fundamentalistisia sääntöjä. Välttämättä austeriteettia luoda kaikin keinoin. Mutta meillä on kysymys siitä, miten näitä sääntöjä on vaan Suurin osa maista ei ole koskaan kunnilla euron sääntöjä ja siihen täytyy vastata. Muuten me jauhamme, jankutamme samasta asiasta. Olemme rohkaisemaan investointeja. Ja sitten tämä maat, että Portugalissa investointi on romahtanut Meidän investointeja ei ole kasvaa tulevaisuudessa. Mitä mä tämä me lehotamme pankkiunionia ja päivämarkkinoita. En mä tiedä. Kaupan vapauttamiseen uskominen tai se, se ajattelu, että kaupan vapauttaminen tekee kaikki työt puolestamme, Eivät nämä ideat ole mitään ongelmia rat- merkittäviä ongelmia ratkaisseet. Julkissektoria tarvitaan ja minä olen erittäin huolestunut tästä ehdotuksesta. Kohdassa 20. Ilmaistaan huolta Sitten täällä on joustavia äh, alijäämäsääntöjä, suhteen joustetaan. Mitä sanktioita tässä tehdään? Yritätkö sinä saada konsensusta mietitymään taakse tällä tavalla? Se on aika provokatiivinen ehdotus. Tämä ei ole mikään ihan mietintö, me olemme aika kaukana siitä. Täytyisi vähän katsoa todellisuutta ja maiden todellisia tarpeita. Politiikan sopeuttamista erityistilanteeseen kussakin maassa. Niin. Että voimme välttää kriisit. Että voimme elpyä. helpomista, jotka, jotka nostetaan kaikkia maita eikä vain muutamia. Tämä on yksi pääongelmasta EU-sta. Tämä vaarantaa järjestelmän uskottavuuden. Mä on sellainen tunne, että integraatio ei ole mitään neutraalia tai tasapuolista maiden kesken vaikuttaa, että joidenkin maiden etuja edistää to- toisten sijasta. En nombre de los... Kiitoksia sitten vihreistä. Herra Eichhout. Marko Valli, EFDstä. Joo, olet. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen hyvin tarkkaan lukenut Gunnarin mietinnön tästä talouden ohjausjaksosta voin sanoa, että tämä on yksi heikoimmista mietinnöistä ja ajattaisin mm, vastakkainen meidän näkemykseemme eh, talouden ohjauksesta. Olen eh, kiinnostuna seurannut keskustelua myös täysistunnossa Strasbourgissa viime viikolla. Näin ne kysymykset, jotka EPPn edustajat esittivät ja jotkut sosiaalidemokraattien edustajat. Ja minun mielestäni tällä hetkellä tarvitaan todellakin todellisen kasvun kannustamista joka ei johdu äh, euron inflaatiosta ja raaka-aineen alhaista hinnoista. Tämä ei tule pitkään kestämään. Äh, tämä tulee äh, pian osoittamaan jälleen kerran, millaiset rakenteelliset ongelmat yhteisvaluutan alueella on. Ja siksi meidän on muutettava suuntaa. Se, mitä tässä mietinnössä lukee, on aivan selvästi pelkkää vaalikampanjaa, joka ehkä hyödyttää niitä, jotka asettautuvat EPPstä ehdolle Saksassa ja muualla, mutta silloin minä oman ryhmäni edustajana olen vielä enemmän vastakkaisella laidalla, koska me haluamme julkisia investointeja, jotka antaisivat vähän happea Etelä-Euroopan maille. Haluamme, että noudatetaan sääntöjä, mitä tulee ylijäämään Saksassa. Se on suurin epätasapaino nyt euroalueella ja tämä on se syy, miksi jokainen taloustieteilijä vähänkin älyllistää äm, yritystä, ajatellaan tässä esimerkiksi Stiglitzia, niin euro ei ole kestävä toimiva, koska äh, todellista konvergenssia ei ole. Jos tätä ei tunnusteta, niin en ymmärrä, miksi äh, jatketaan tässä hankkeessa, joka aiheuttaa epätasapainoa ja vielä suurempia kompromisseja, jotka rankaisevat niitä ryhmiä, jotka tukevat tätä talous- ja rahaliiton puitteistoa. Ja sitten kaikki näitä niin kutsuttuja eurooppalaisia sääntöjä, jotka vielä vain vahvistavat Äh, ongelmia kansojen kesken. Me, tämä on asia, jota me, joka meidän on nähtävä ja meidän tarkistuksemme menevät siihen suuntaan. Yritämme osoittaa, että euroalue ei ole kestävä, ei teknisesti eikä poliittisesti. Ja tässä kriisivaiheessa, mm, jossa meidän on pian annettava vastaus kansalaisille, äh, täytyy nyt vaatia eh, julkisten investointien vapauttamista erityisesti eteläisen Euroopan maissa, jotta voidaan ratkaista tämä katastrofaalinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne. Muistutan, että 60 prosenttia Italiasta eilen eh, äänesti eh, hallitusta vastaan, joka on kirjaimellisesti pannut EUn uudistuksia täytäntöön ottamatta kuitenkaan huomioon niiden katastrofaalisia seurauksia, esimerkiksi palkat, eh, joten tästä Jobs Act-laista, eh, eh, jota komission haukat halusivat jos näin jatkuu, niin kansalaiset äänestävät sellaisia poliittisia voimia, jotka haluavat toisenlaisia puitteita Euroopalle. Eli jos ehdotetaan tällaisia tekstejä, kuten kollega tänään ehdotti, ei tule kovinkaan pian enää istumaan parlamentissamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tässä ennen, tai kukaan nyt ei ole pyyntänyt puheenvuoroa. Esittely. Ai, Eero Langen, olkaa hyvä. Wer ist noch dran? Niin, onko täällä vielä joku puheenvuoro? Niin, tämän viimeisen puheenvuoron jälkeen minä pyysin puheenvuoro, koska Italian kollega on sitä mieltä, että koska Italian hallituksilla oli ongelmia kansanäänestyksen suhteen, niin kollega, joka täällä ää, äh, eh, mietinnön on laatinut, niin hänellä ei tulevaisuudessa enää olisi täällä virkaa, täällä paikkaa täällä parlamentissa. Kyllä tämä on aika uskomatonta. Minä otin äh, puheen haltuun, vaan siksi, että halusin sanoa vielä jotain muutakin. Nimittäin tämä yksinkertainen ajattelutapa, että julkisen sektorin on investoitava enemmän, ei riitä. Kyllä sen loina on investoitava sellaisiin hankkeisiin, joilla on kansantaloudellista merkitystä ja jotka luovat työpaikkoja. Ja Euroopassa voisimme sanoa, että kyllä osa meidän rakennepolitiikastamme on tukenut sellaisia infrastruktuurihankkeita, joilla ei ole ollut tätä vaikutusta. Ja tämä viittaus äh, Saksan varsin vahvaan asemaan euroalueella ei riitä äh, osoittamaan, mitä eri maissa on mahdollisesti uudistettava. Voi sanoa, että Saksaa ehkä aliarvioidaan äh, sen talouden vahvuutta, mutta se ei ole syntynyt itsestään 15 vuotta mutta sitten sanottiin, että äh, Saksasta tulee Euroopan sairas mies. Siinä tilanteessa Italia ehkä on tässä vaiheessa. Äh, mutta sitten ryhdyttiin uudistuksiin, jotka olivat tarpeen myös kansainvälisen kilpailun aseman parantamiseksi. Ei ole kyse pelkästään euroalueesta, vaan myös siitä, että voidaanko pitää työpaikat verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Ei voida vain sanoa, että valtioon pitää käyttää enemmän rahaa ja sillä tavoin ongelmat ratkaistaan. Siksi minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme järkevää ja selkeän eh, näkemyksen siitä, millaisilla investoinneilla luodaan työpaikkoja. Joissain jäsenvaltioissa tarvitaan myös uudistuksia ja näihin jäsenvaltioihin lukeutuu myös Saksa. Kiitoksia. Beres. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on tärkeää, että parlamentti ottaa kantaa kasvu, se kasvuselitykseen, koska tämä on tässä taas kauden alkua. Ja kiinnitän kovasti huomiota siihen, mitä esittelijä tänä vuonna on sanonut. Ehkä hänen näkemyksensä euroalueen tilasta on hänelle hiukan tällaista ulkoisempaa, mutta kuitenkin Jos esittelijä ei ole Euroopan talouden ytimessä, siis viittaan euroalueeseen, niin silloin kyllä mennään hiukan metsään. Ja olen huolissani siitä, että Euroopan parlamentti ei sano yhtään mitään. Ja näin ei meille käynyt, enkä haluaisi, että joudutaan tähän tilanteeseen uudestaan. Mitähän tässä nyt meille ehdottaa? Minusta tuntuu, että tässä mennään taaksepäin ajatellen edistystä, jota on kuitenkin onnistuttu saamaan aikaan aikaisemmilla kausilla ja erityisesti en puhu siitä, että pitäisi tutkia joka ikisen jäsenvaltion tilannetta noudattaen täysin vakaus- ja sopimuksen säädöksiä, vaan hän pitää tällaista joust- joustavampi lähestymistapa, älykkäämpi lähestymistapa, jonka kautta voitaisiin saada näkemys kokonaisuudesta euroalueella. Aivan erityisesti se, että tulkittaisiin asemia e EU-ssa tai tällaista kokonaisfinanssipoliittista tilannetta. Tämä on todella tärkeä asia, joka pitää ottaa huomioon. Parlamenttihan on vaatinut jo pitkään, että komissio alkaisi sellaista toteuttaa käytännössä ja mielestäni jos tässä nyt mentäisiin taaksepäin, se olisi virhe. Herra Högmark sanoo mielestäni jotain, joka tuntuu hiukan, anteeksi nyt vain vanhentuneelta, kun te sanotte, että rahapolitiikka on saavuttamassa rajansa. Jos rahapolitiikka on saavuttamassa rajansa, niin silloin muiden pitää jatkaa tästä. Ja te ehdotatte, että vain jäsenvaltiot tässä jatkaisivat ja toteuttaisivat niin sanottua kilpailukykyä kilpailukykypolitiikkaa, mutta tiedätte varsin hyvin, että jos jäsenvaltiot vain näin toimivat, niin silloin syntyy tällainen devalvointi, sisäisen devalvoinnin kierre jäsenvaltioiden sisällä, sehän ei johda yhtään mitään, ellei sitten siihen, että tulee jälleen uusi riski taantumasta. Haluaisinkin tehdä, tehdä tässä kysymyksen esitellä, minkä takia Junckerin suunnitelma laadittiin ja minkä takia kaikki ovat samaa mieltä siitä, että pitäisi uudistaa koko suunnitelma. Meillähän juuri on investointiongelma Euroopassa ja erityisesti euroalueella ettekö usko, että e- Juncker suunnitelman lisäksi komission suuntaviivoissa, että se antaa ajatellen Euroopan talouden kokonaistoimintaa ja maakohtaisen suosituksen, se pitäisi ottaa huomioon tämä välttämättömyys. Kiitoksia edustaja San. Haluaisin kysyä yhden kriittisen kysymyksen. työskentelemään sen sellaisen kehikon parissa, joka on muokannut 90-luvun tapahtumat. Eikö esittelijä ajattele, että meidän pitäisi olla vähän kriittisempi suhtautuminen? Ajattelen taloudellisia, sosiaalisia muita standardeja. 90-luvulta kyllä sopivatko ne nykypäivän maailmaan? Eikä ole sitä mieltä, että meidän pitäisi keskustella sitä radikaalista kritiikistä, joka kohdistuu meidän työhömme. Hei, ovatko meidän työkalumme haasteen tasalla? Ovatko menettelymme antavatko ne oikean kuvan todellisuudesta? Oikean kuvan siitä, minne pitää mennä? Hakemusta siitä, mitä pitää saada investointien kasvattamiseksi, investointiasteen nostamiseksi. Meillä oli äskettäin Ranskan keskuspankin johtaja täällä, joka puhui pitkäaikaisesta sekulaarisesta investointiasteen laskusta Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä yksityisen että julkisen sektorin investointiasteen laskusta, ja että hän ei tiedä, mistä tämä johtuu. Entäkö ole sitä mieltä, että pitäisi keskustella vähän meidän välineestämme, arviostamme? Meidän menettelymme heistävät tätä neoliberaalia todellisuutta, mutta myöskin vanhentuneita käsitteitä, vanhentuneita tapa ymmärtää todellisuutta. Konteksti on muuttunut kovasti. 90-luvun alkuun mennessä terrorit ihmiset pelkävät, että se mitä me teemme ei vastaa heidän huolia, tarpeita ja mitä he kokevat asiat. Me koko ajan raahaamme esille ideoita, jotka johtavat oligopolisoitumiseen globaalisti. Sitäkö te haluatte, koska tämä on tämä trendi. Kaikki mitä me sanomme, kaikki mitä me teemme, ei se heijastele kansalaisten tarpeita, eikä Euroopan talouksen todellisuutta, eurooppalaisten alkupalejen tarpeita. Eikö sitten ajatella, että nyt äh, eikö pitäisi kriittisesti arvioida, miten toimitaan sekä tuloksia että menettelyjä. Kiitoksia. Edustaja San, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten Lopuksi vielä esittelijä saa puheenvuoron. Herra Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia näistä pohdinnoista ja myöskin kysymyksistä. Ensinnäkin haluaisin kääntyä edustaja Beresin puolueen. Eh, Junckerin suunnitelma on olemassa, koska me tarvitsemme enemmän investointeja Euroopassa. Mutta en usko, että kukaan täällä uskoo, että me pystymme saavuttamaan riittävän investointien tason Euroopassa – rahoittamalla EUn budjetista tai julkisista kassasta. Me tarvitsemme yksityisiä investointeja, sitä varten me tarvitsemme vakautta ja pitkällä aikavälillä alhaisia korkoja. Ja haluan muistuttaa kaikkia kollegoita täällä, mitä tapahtui, kun me olimme hyvin joustavia budjettipolitiikassamme. Mitä tapahtui maa toisensa jälkeen. Ja niin on käynyt suurimmassa osassa maitamme. Nimittäin, että korkeat vajeet, mitä korkeammat vajeet, sitä kor, mitä korkeampi joustavuus, niin sitä suuremmat ongelmat. Kuuteen täällä mainittiin, Ranska ja Saksa loivat tällaisen opt-outin ja tämä aiheutti joitakin ongelmia, kun vajeet nousivat emme nähneet investointeja. Ja me puhumme täällä todellisuudesta joskus ja teoriasta joskus, mutta kun katsomme Euroopan taloutta, niin meillä on vähintäänkin kahdeksan jäsenvaltioita, joilla on liialliset vajeet, ja se ei ole johtanut investointiin, se ei ole johtanut kasvuun. Se on johtanut suurempiin vajeisiin ja pohjannut tietä säästötoimille, koska jos ei voi lainaa, ei voi rahoittaa, niin silloin joutuu säästötielle. Ja se, mitä nyt tarvitaan, jos haluamme päästä konsensukseen ja uskon, että pystymme siihen, ainakin enemmistö meistä pystyy, niin meidän on keskityttävä siihen, mitä voimme tehdä haastaaksemme ja kohdataksemme maailmanlaajuisen kilpailun ja me pystymme käsittelemään sen, jos parannamme kilpailukykyä, jos me saamme aikaan innovaatioita ja investointeja yksityiseltä sektorilta, koska me tiedän, että mm, äh, jos menetämme julkisen rahoituksen valvonnan, niin silloin äh, pelottelemme investoinnit pois mitään suurempaa uhkaa Euroopan taloudelle ei ole kuin, että uhka siitä, että viedään eurooppalaisen talouden vakauden uskottavuus. Onko kukaan, voi kukaan väittää, että olemme näille vaillejeilla saaneet kannustimia, mutta me olemme onnistuneet saamaan aikaan kasvua takaisin ja uskoaksemme voimme keskustella ei pelkästään kasvu- ja vakaussopimuksesta, vaan myöskin rakenneuudistuksista, koska me emme voi toivoa sitä, että se on alibi sille, että me tee rakennus, rakenneuudistuksia, että odotamme suurempaa finanssipoliittista vajetta. Se ei Onnistus Se luo enemmän ongelmia, enemmän yhteiskunnallisiakin ongelmia. Tietenkin meidän on keskusteltava niitä ja sitä jäsenvaltioissa, joilla on tilaa käyttää tätä finanssipoliittista välinettä, mutta haluammeko todella sanoa rahoitusmarkkinoille, ettemme enää halua vakautta säännöillä. Meillä on lainsäädäntöä ja meidän on noudatettava sitä, mutta toivottavasti voimme saada aikaan hedelmäistä keskustelua siitä, miten voimme varmistaa sen, että meillä on laadukasta budjetointia, jolla varmistetaan investointeja, joita tarvitaan, ja ne rakenneuudistukset, jotka vetävät puoleensa investointeja, mutta meidän on kunnioitettava niitä sääntöjä, jotka meillä on, koska muuten viemme pohjan vakaudelta. Kiitoksia kohteliaisuudestanne, edustaja Beres. Ja vajeet eivät riitä. Gracias, señor Holmark. Kiitoksia, herra Holmark. Vielä lopuksi muistuttaisin aikataulusta. Tarkistusten aikaraja 14. päivä kello 12. 14. päivä ja sitten 12. tammikuuta käsitellään näitä tarkistuksia ja äänestetään Ekonissa 6. helmikuuta ja periaatteessa sitten täysistunnossa tämä olisi 13. helmikuuta. Nyt tämä asia on loppuun käsitelty. Ja koska seuraava pitäisi käsitellä kello viideltä, niin pidämme pikkuisen tauon ja jatketaan kello viideltä. Kiitos. Onko tämä kopisee?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 Good afternoon, dear colleagues. We can move to... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Eh, minä nyt löydän täältä nuijaani. Mr. Mato took the hammer. Okay. But uh, I would like to welcome, please, colleagues. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi. Pyytäisin nyt kollegoita, että olisitte hiljaa. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Elke Königin, joka on yhteisen kriisinratkaisun neuvoston puheenjohtaja. Hän on tervetuloa, hän tervetulleeksi tähän julkiseen kuulemiseen. Tervetuloa. Hän oli viimeksi täällä heinäkuussa, jossa hän esitteli meille lautakuntansa ensimmäisen eh, vuosikertomuksen. Nyt hän tulee eh, sen jälkeen, kun hän on vähän aikaa sitten julkaissut vuoden 2017 työohjelman ja tietenkin hetkellä, jolloin EKP tekee kovasti työtä näiden kriisinratkaisusuunnitelmien suhteen ja myöskin omien varojen ja vastuiden vähimmäisvaatimusten määrittelyn suhteen ja e, tietoisena tästä tärkeästä lainsäädäntöpaketista, jonka komissio juuri esitteli monista asioista e, liittyen omien varojen vastuiden vähimmäisvaatimukseen ja T-lakin ja MRELin yhteyksiin. Joten meillä on kyllä kovasti paljon tärkeitä asioita keskusteltavana ja annan heti puheenvuoron Erke Königille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, olen erittäin iloinen voidessani olla täällä. Minusta vähän tuntuu, ettei siitä ole niin, äh, niin kauan aikaa kulunut, kun olin täällä viimeksi. Mutta jos nyt olen oikein laskenut, niin tämä on neljäs virallinen tapaaminen, kuuleminen sen jälkeen, kuin yhteinen kriisiratkaisun neuvosto perustettiin. Ja mm, hyvä uutinen on se, että me olemme vakaasti rakentamassa tätä organisaatiota ja myöskin yhteistä kriisinratkaisurahastoa, joka on noin 10 miljardin näitä ex-ante-maksuja on kerätty, mutta vielä paljon on tehtävää tulevina vuotena tai tulevina vuosina. Menen heti niihin asioihin, jotka kiinnostavat meitä tänä päivänä. Kun katsotte tämän missiotamme, niin, ja olenkin tämän jo aikaisemmin sanonut, me olemme eteenpäin katsova eh, organisaatio, joka keskittyy kriisinratkaisusuunnitteluun. Minä tulen eh, juuri yhdestä laajennetusta hallintoneuvoston kokouksesta, jossa olemme keskustelleet eri pankkien kriisinratkaisusuunnitelmista vuodelle 2016. Tällä hetkellä olemme eh, saattamassa päätökseen ensimmäistä kierrosta kriisiratkaisusuunnitelmia, jotka ovat vastuullamme ja pohjaamme siihen erittäin hyvään työhön, jota kansalliset kriisiratkaisuviranomaiset ovat tehneet äh, aikaisemmin ja myös yhdessä meidän kanssamme tänä vuonna. Tämän vuoden loppuun mennessä toivottavasti meillä on noin 70 hyväksyttyä kriisiratkaisusuunnitelmaa ja noin 30 pankkiryhmälle niin kutsuttuja äh, siirtymäkauden äh, kriisiratkaisusuunnitelmia. Tämä on tällainen vähän kevyempi ensimmäisen kierroksen suunnitelma. Mutta olemme siis kattaneet jo aika suuren osan vastuualueestamme. Tämä ei kuitenkaan vielä saa tarkoittaa sitä, että ajateltaisiin, että tehtävä on jo tehty. Kriisiratkaisusuunnittelu on monivuotinen hanke ja me olemme juuri vasta aloittaneet. Yksi henkilökunnastamme sanoikin, että tämä on prosessi eikä mikään tuote. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Me olemme juuri tunnistamassa esteitä, operationalisoimassa kriisinratkaisustrategiaa ja asettamassa näitä MRLejä, eli omien varojen ja vastuiden vähimmäisvaatimuksia. Tämä vie aikaa täytäntöönpanossa mm, tämä vie aikaa. 2017 meidän täytyy edistyä, kun määrittelemme mm, Äh, toivotun kriisinratkaisustrategian. Meidän täytyy identifioida äh, kriittiset funktiot ja mahdolliset esteet, tärkeimmät esteet kriisinratkaisulle Yksi asia on sanoa, että tämä on nyt se tapa, jolla toimitaan ja tämä on se este, joka teillä on. Joten meidän tavoitteemme vuodelle 2017 on se, että katamme melkein kaikki pankit, jotka ovat toimivaltuuksien alaisia ja että teemme operationaaliseksi kriisinratkaisusuunnitelmamme. On erittäin tärkeää, että että meillä on tällaisia sisäisiä vertaisarviointeja, mittatikkuja niin, että varmasti kohtelemme kaikkia pankkeja tasa-arvoisesti. Tämä suunnittelu liittyy myös MRLien määrittelyyn, omien varojen vastuiden vähimmäisvaatimusten määrittelyyn. Tämä on erittäin tärkeää meidän roolillemme pankkiunionissa. MRLit ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan varmistaa pankkien kriisin ratkaisu. Vain tällä tavoin pankeilla on riittävä kyky absorboida tappioita ilman, että täytyy käyttää veronmaksajien rahaa. Tällaista yksi koko sopii kaikille. Ratkaisu ei ole. MRELin täytyy olla pankkikohtainen ratkaisu, joka perustuu pankin riskiratkaisustrategiaan. Mutta haluan korostaa sitä, että MRELit ovat erittäin tärkeitä, jotta kriisinratkaisun neuvosto pystyy riittävästi käyttämään riittävää arviota, kun se määrittelee Amrelia. Äh, nyt monien verenpaine nousee, mutta Amrel, joka oli yli 8 prosenttia kaikista äh, vastuista, mutta joissain tapauksissa jopa äh, korkeampi, huomattavasti korkeampi on sellainen, että sitä vaaditaan suurimmilta pankeilta pankkiunionissa. Muistakaa, että tämä 8 prosentin kynnys on sellainen, että mahdollisesti sitä käytetään myös tässä yhteisessä kriisiratkaisurahastossa ja kukaan ei kuitenkaan halua päättyä sellaiseen tilanteeseen, että kun kriisiratkaisu ryhdytään, niin sijoittajavastuunalaisia vastattavia ei vain ole riittävästi. Me olemme tarkastelleet tilannetta ottaa syvällisesti. Olemme katselleet pankkiryhmien varoja ja vastuita ja olemme asettaneet vähimmäisvaatimuksia, jotka perustuvat delegoituihin säädöksen, joka astui voimaan 23. syyskuuta. Ja ainoastaan kahdessa tapauksessa kaikista näistä vankeista, joita tarkastelimme, niin kahdeksan prosenttia olisi ollut sitova ähm, määräys, joka olisi täydentänyt puutetta. Äh, suurimmassa osassa tapauksia 8 prosenttia on paljon alhaisempi kuin mitä pankkien pitäisi äh, ylläpitää, äh, jos ne odottavat tätä delegoitua säädöstä. Eli meidän on m relissä ryhmätasolta yksikkötasolle pankeissa ja meidän on käsiteltävä M-relin sijoittautumista pankkiyhtiössä. Ja nyt kun katson tätä komission ehdotusta, niin toivotan tervetulleeksi sen. Se antaa selkeyttä sen suhteen, miten komissio aikoo panna täytäntöön T-lakin EU-lainsäädännössä. Ja kun katson tätä, niin yksi virke, jonka sanoimme, on varsin selvä. Se ei käännä ylösalaisin ämreliä, eikä se myöskään poista sitä. Jotkut ovat sitä ehkä toivoneet. Tämä on ainakin meidän ensimmäinen näkemyksemme. Tämä ehdotus korostaa Emrelin merkitystä. Se tekee pankeista sellaisia, että eh, niiden ongelmat voidaan ratkaista. Me tarkastelemme tätä ehdotusta eh, vielä eh, tarkkaan. Se on varsin pitkä ja se on luettava alusta loppuun. Mm, yhteinen kriisiratkaisu neuvosto tulee olemaan mukana tässä lainsäädäntöprosessissa, erityisesti mitä tulee ensimmäisen pilarin MRLeihin, jotka liittyvät näihin maailmanlaajuisesti ja järjestelmän kannalta merkittäviin pankkeihin. Ja me katsomme myös sitä, miten voidaan varmistaa se, että äh, joustavuus, jota kriisiratkaisuviranomaiset tarvitsevat, varmistetaan niin, että meillä todellakin on tehokas väline, joilla pankkien kriisit voidaan ratkaista. Joka tapauksessa ennen kuin tämä ehdotus on viety loppuun lainsäädäntön toimista, mukaan lukien te, niin sitä ennen tämäkin lainsäädäntökehys pätee ja se sitoo meitä. Ja vielä lopuksi olemme täysin tietoisia haasteista, jotka liittyvät mrl vaatimusten täyttämiseen tietyillä markkinoilla tietyissä pankeissa ja otamme tämän huomioon. mrl täytäntöönpanon lopussa täytyy saada aikaan vahvempi, uskottavampi kriisinratkaisujärjestelmä silloin, kuin, kun tilanne on nyt. Mutta kuitenkin meillä on vahvoja pankkeja, mutta haluamme, että muuttuvat vielä vahvemmaksi. Yleisemmin sanoen on enemmän aiheita, joita ehkä haluaisimme tarkastella. Meidän täytyy, niin kuin sanoit, tehdä työtä valmiuden parissa. Täytyy saada aikaan yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, Nimittäin yhteinen valvontamekanismi ja komissio, meidän, meillä on heidän kanssaan hyvää yhteistyötä, mutta tätä pitää työstää päivittäin, varmistaa, että prosessi sujuu hyvin. Olette ehkä nähneetkin, olemme jo tehneet tällaisia kriisiharjoituksia. Mukana oli jopa ystävät kuningaskunta ja USA. Halusimme näin varmistaa, että jos pankki EUn, euroalueen ulkopuolella tai euroalueen ulkopuolella kaatuu, minkälaisia reaktioita syntyisi ja toisinpäin. Mielestäni tämä oli todella arvokasta tietoa ajatellen tulevaa työtämme ja sitten meidän täytyy ottaa yhteyttä relevantteihin kolmansien maiden viranomaisiin. Pankit yleensä eivät lopeta toimintaansa euroalueen rajoille, joten nyt haluaisin vain lisätä yhden ainoan lauseen muusta aiheesta. EDIS, kolmas pilari, pankkiunionissa. Tämä on vielä työtä, joka on kesken ja olemme aina sanoneet, että tarvitaan tällainen kolmiopankin kriisin ratkaisu toi, ja hyvin toimiva taltustakujärjestelmä, joka todennäköisesti on enemmän kuin pelkkä paybox meidän kantamme katsottuna ja tarvitaan myös tehokas maksukyvyttömyysjärjestelmä, jonka pohjalle päätökset perustetaan. Tällainen kolmio täytyy saada aikaan mitään ei ole tässä kohtaa vielä muuttunut ja selvästikin olen panneet merkille, että komissio on alkanut tehdä työtä sen kohdalla, että mietitään tällaista lakisääteistä etuoikeusjärjestystä. täällä on aina puoltaneet, että on tällainen harmonisoitu eurooppalainen ratkaisu velkoja hierarkiasta kaikki ei ole samalla tasolla, mutta mitä nopeammin saamme selkeän hierarkian aikaan, niin sen parempi. Vielä yksi kommentti tähän loppuun. Se ei ole niinkään meidän päätettävissä, nimittäin äh, likviditeetti riisiratkaisu on aina tärkeä aihe. Tämän parissa teemme työtä aivan erityisesti Euroopan keskuspankin kanssa, jotta varmistamme sen, että selkeitä ratkaisuja on olemassa. Ja sitten vielä viho viimeinen asia koskee tätä rahastoa. Olemme, rahastoa olemme 10,8 miljardia tarkkaan sanottuna vuoden 15 siirrot on kaikki viety loppuun ja 2016 nämä maksuosuudet, joita me olemme keränneet, ovat nyt rahastossa ja ensi vuoden prosessi on jo alkanut. Me kaikki varmasti tiedämme, että tämä on monimutkainen hanke ja teemme kovasti työtä, jotta saisimme aikaan vähän enemmän avoimuutta ja ennustettavuutta sektorille sen mukaisesti, mikä mahdollista on. Nyt voimme tältä puolelta alkaa te- tehdä työtä tämän yhteisen varajärjestelyn kannalta. Kiitän ja pyydän anteeksi, että ylitin hiukan puheaikani. Kiitoksia oikein paljon. Teillä oli paljon aiheita käsiteltävänne, niin se oli ihan tarpeen, sanoisin. Joten nyt esitämme kysymyksiä, odotamme vastauksia. Ensin on kerrottava jäsenillä, että Ekonin ja Liben yhteinen kokous järjestetään torstaina kello 8.30, jotta voidaan äänestää tätä mustalistan delegoidun säädöksen vastustamista. Ensimmäinen puhuja Ester Delangen. Kiitos puheenjohtaja Raup. Kiitoksia Rova König siitä, että tulitte tänne. En ole laskenut yhtä tarkkaan kuin te, mutta tiedämme, että olette aina valiokuntamme käytössä. Arvostamme sitä kovasti. Kiitos myöskin tämän vuosikertomuksestanne. Ensimmäinen kysymykseni koskee riskien vähentämispakettia. Puhutte myöskin am- sellaisista leikkauskelpoisista varoista. Emrellistä voisi ehkä BRDn artiklasta 56 puhua enemmän. Ja kysymys Eli Emreli, että teillä kokonaisuudessaan, mikä on teidän kokonaiskäsityksenne? Riittääkö tämä? Ja sitten Emrelin tapauksessa DGS ja sen sopeuttaminen leikkauskelpoista varojen asettamisessa. Kaikki me tunnemme teoriaa, mutta miten se toimii käytännössä? Ja sitten jos DGSstä äh, tulee velkoja kriisiratkaisumenettelyssä, voisitko kertoa, miten tämä menettely toimii? Me työskentelemme kovasti ediksen parissa me pyrimme luomaan letosvakuutusjärjestelmän, mutta sitten myöhemmin varmaan pitäisi myös verrata takaisin järjestelmään, miten se toimisi. No sitten lopuksi helppo kysymys. Italian kansanäänestys ja miten te miellätte tuon maan nykyriskin? Ihan lyhyt kysymys lopuksi. Let me try to answer. Pyrin vastaamaan lopusta, alusta loppuun. Riski vähän paketti artikla 55. Kuten ja sanoin, meidän täytyy ottaa pieni tauko analysoimme paketti artikla 52 arvioidessamme. Olemme aina samaa mieltä, että meidän täytyy selkeyttää sitä, että artikla 55 oli sanamuodoltaan vähän liian kattava. Täytyy miettiä, kavennetaanko sitä vai oliko osuvuus hyvä. Meillä on kohtia, joissa ei tarvita rajat ylittävää säätelytä sen taisin mahdotonta ja sitä oikeuttaa. Ja sitten etusijaisuus, etuoikeutetut velkojat. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun nopeata ratkaisua varten. Nyt tehty ehdotus on hyvin samanlainen kuin Ranskan ehdotus. Se jättäisi muut ehdotukset henkiin, mutta vaaditaan vähän aikaa tämän po- puolivälin kapasiteetin luomiseksi. Jos me löydämme paremman idean nopeammin, niin hyvä, mutta tämä on ainakin askel oikean suhtaan. Ja sitten talletussuojajärjestelmä sopeuttamisen tein tämän helpoksi, muuten Timi alkaa panikoida. Vastaisin tuohon kirjallisesti. Tiedän, että olemme alkaneet asiaan tarkastelu vasta, joten vasta mieluummin kirjalliseksi sesteitä ihan hulluja. Lopuksi tämä poliittinen kansanäänestys. Pankit ja markkinat ovat aika rauhallisia tällä hetkellä, eikä kytki sitä päivittäiseen työhömme. Kiitoksia Paul Thank you, Chair. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova König, että tulitte kokoukseen pari asiaa, vaikka voisin kysyä monestakin eri asiasta tästä tautosuojajärjestelmästä. Edis mietinnössä esittely, joka on läsnä, hän sanoi, että tämä ei vaikuttaisi komission ehdotuksen tehokkuuteen koska se on lähtenyt tästä tartunnan Sama vaikutus muihin asioihin. Mitään jotta jota sitten se toimii parhaiten, jos on täysin äh, yhteiset rahastot, miten näet tämän kolmannen vaiheen rahoituksen, se sotketaan yhteen sekä kansallisia että Euroopan varoja. Sitten jos ajatellaan että pilari ykköstä pankkiunionissa, valvontavallat siirrettiin kansallisilta tilintarkastustuomioistuimelta EU-tasolle. Kuitenkin, miten tehokkaasti on toimittu se, siitä ei valvota tämän mukaisesti. Ja hiljattainen raportti tilintarkastustuomioistuimesta pitää tätä tällaisena tilkastusvajeena. Miten arvioitte tätä vajetta pilareissa yksi ja kaksi? don't seem to be easy. Eipä tule helppoja kysymyksiä tänään talletussuojasta. Nyt kun olen lukenut esittelijän mietinnön, niin tämä ei ole sellainen aihe, missä kriisinratkaisuneuvostolla on osaa meidän pilarimme osalta meillä on selkeä tie, joka kahdeksan vuoden aikana on tämä yhteen kriisinratkaisun rahasto, yhteinen siis, ja keskustelu, joka on nyt alkanut, koskee mahdollisesti sellaista, että siirrytään lainajärjestelystä yhteiseen varajärjestelmään. Me pidämme tätä itsestään selvänä. Meillä on lukenut tutkimusvaikut vaikutustutkimuksen, jossa on tämmöinen täysi mutualisointi on mahdollista, mutta tavallaan ollaan jo lähes samassa lopputuloksessa yhteisen kriisirahaston ratkaisurahaston kautta. Se on teidän työohjelmassamme, että te myötävaikutatte tähän. Mikä te, jos te annatte siihen rahaa, niin mikä teidän mielipiteenne on? Mielipiteeni on, että tällainen jälleenvakuutusohjelma on varsin kohtuullinen, että siirrytään täysin kansallisesta järjestelmästä, niin ensinnäkin, että vahvistetaan kansallista puolta. Tätähän olemme aina, tässä olemme aina puhuneet, Paybox-järjestelmä on yksi toimintatapa, mutta nämä vaihtoehtoiset toimet, että siirretään talletuksia toiseen instituutioon silloin, kun on opittu joltakin kolmansien maiden kollegoilta. Aina voidaan esittää parempia ratkaisuja. Ja toinen selvästi rakentaa sellainen eurooppalainen järjestelmä asteittain, mutta panin myös merkille tämän Euroopan komission kertomuksen asiasta. Sitten nämä muut aiheet. Olen nähnyt myös tientakustuomioistuimen kertomuksen. Tässä on selkeä ero yhteisen valvojamekanismin, joka kuuluu EKP, ja meidän välillämme me olemme virasto, joka toimii täällä Brysselissä. Me selvästi tietysti keskustelemme myös tuomioistuimen kanssa, ja ne ovat alkaneet jo nyt tällaisen mm, toimintaraportin laatimisen ja me halusimme tietoja täsmällisesti eri toimijoista. En ole nähnyt kyllä tällaista vielä, mutta yleisesti ottaen heillä on oikeutensa Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen. Toivottavasti vastasin teidän toiseen kysymykseen ainakin. Kiitoksia. ECRn puhuja en täällä näe. Hyvä. Sitten Silvi Kular. Guten Tag, Frau König. Päivä Rova König. Minä esitän kysymykseni englanniksi. Komissa viimeisessä paketissa komissio äskettäin ehdotti, että ähm, ulkomaalaisten omistajien pankkien pitäisi perustaa holdingyhtiöitä, eurooppalaisia holdingyhtiöitä. Onko tämä hyvä ehdotus? Miten lainsäätäjän pitäisi reagoida auttaaksemme teitä? Guten Abend. tekisin sen varauman, että olemme arviointiprosessissa vielä. Pohjimmainen idea on, on tavallaan ulkomaisella pankkiryhmällä se, että se, ne heillä olisi yksi piste, josta he tulevat Eurooppaan. Silloin heillä olisi rakenne, siinä rakenteella huippu, muuten heillä olisi yksiköitä siellä ja täällä ja ne olisivat liian pieniä, että niitä pidettäisiin, etteivät ne hätäisi mitään huolta. Ei minulla mitään vastusta siis ehdotusta kohtaan. Yksityiskohtia täytyy tarkastella. Thank you, Fabio De Masi. Kiitoksia, Fabio De Masi. Hyvää päivää Rova König, te sanoitte aluksi, että teillä oli se vaikutelma, että tapasimme vasta vähän aikaa sitten minullakin tämä vaikutelma, joten pyydän anteeksi, jos olen esittänyt tämän ihan saman kysymyksen aikaisemmin. Minä olen unohtanut vastauksen. Osaisitteko kertoa, millaisia osuuksia erilaiset pankit ovat maksaneet yhteiseen kriisinratkaisurahastoon eh, ja voisitteko lähettää meille tällaisen yleiskatsauksen. Ja sitten Basel 3 lopun saattamisesta. Oletteko samaa mieltä siitä, että liialliset ehm, hallintamisriskit ovat vielä olemassa. Eh, oletteko yhtä lailla huolissanne siitä, että Basel 3 tai 4 asettaisi eurooppalaiset pankit äh, huonompaan asemaan kuin yhdysvaltalaiset. Ja sitten, koska motivoitte minua ensimmäisessä vastauksessa, niin tiedän, että te aio sanoa mitään Italiasta, mutta aion yrittää. Ehkä minä onnistun. Joten jos teidän olisi suositeltava jotain Italian viranomaisille, Itali, äh, suosittaisitteko äh, Montepaschi Sienan pääomittamista vai ennemminkin sen kriisin ratkaisua? No, aloitan mä ensimmäistä kysymyksestä. En ole aivan varma, että me olemme antaneet mitään yksityiskohtia pankkityypin mukaan jaettuna, mutta meillä on aika paljon tietoa nettisivuillamme ja olisi varsin helppoa lähettää se Ekonille Meillä on jaottelu perustuen eri riskitekijöihin ja myöskin yksityiskohtainen erittely maittain. Meidän tärkeä ongelma on kuitenkin se, että pankit eivät saa olla tunnistettavissa näistä tiedoista, jotka me laitamme nettisivuillemme, mutta voin lähettää sen teille. Jos haluatte vielä lisää tietoa, niin äh, välitän siitä, jos sen voimme tehdä. Äh, Basel 3, 3,5, 4, miksi ikinä sitä halutaankin kutsua. Minä aion pysyä tuon keskustelun ulkopuolella, koska se on selvästi valvontaviranomaisten äh, tehtävä mutta olen sitä mieltä, että on katsottava sisäisiä malleja ja on varmasti sellaisia kohtia, joissa voimme olla samaa mieltä siitä, että mallintaminen ei ole järkevää, esimerkiksi operatiivinen riskimallintaminen. Kuitenkaan lasta ei saa heittää pesuveden mukana. Tämä tarkoittaa sitä, ettei saa palata sellaiseen malliin, jossa kannustetaan riskialttiimpaan liiketoimintaan, koska silloin riskiherkkyys otetaan järjestelmästä pois. Joten minä luotan edellisen tämän kollegani viisauteen tähän saattaa päätökseen Vaasinen neuvottelut menestyksekkäästi ja tekee tammikuussa toivottavasti ehdotuksen Italiasta. Minä varmasti sanoisin jotain, joka ei tule yllätyksenä minä aina toivoisin, että pankit löytävät yksityisiä ratkaisuja ja toivotan niille menestystä yksityisten ratkaisujen löytämisessä verrattuna mihinkään muihin ratkaisuihin. Kiitoksia Sven Giegold. Ja, schönen guten Abend. Niin, hyvää iltaa. Rova König, mutta jatkan englanniksi. Ensinnäkin, koska tämä on minun yleinen tavanomainen kysymykseni teille. Lupasitte minulle vähän aikaa sitten listan esteistä kansallisessa ja Euroopan lainsäädännössä, jolla voidaan ratkaista tämä purkamismahdollisuudet. Eli ennen kuin sain listan, niin haluaisin päivämäärän. Täsmällisen päivämäärän antaminen olisi ihan sama kuin tekisi itsemurhan. No vakavasti sanottuna me teemme että nyt työtä tämän parissa ja toivottavasti olisimme hiukan pidemmällä tässä listassa mitä tulee ensimmäisiin kriisiratkaisusuunnitelmiin, nyt olemme ymmärtämässä, että esteet purkukelpoisuudelle, tai nyt ehkä esteet, mutta ne alueet, joita pitää tarkastella, että tämä toimisi paremmin, niitä on varsin moninaisia, joten tämä Tätä listaa nyt ei vain vielä ole. Toivottavasti voin antaa tämän luettelon kesän mennessä, mutta todennäköisesti tämä on nyt parasta, mitä voin luvata. Voin nyt lähettää teille pitkänkin luettelon ensi vuoden aiheesta, jota pitäisi tarkastella, ja sitten, jotta tämä toimisi käytännössä eri vuosina. Mutta voin antaa yhden helpon argumentin. Aina kun on maksukyvyttömyyslaki olemassa, Joko, joko siihen menee ikuisuus tai se lisää lisätaakkoja ja joutuu ongelmiin. Joten lupaan lähettää teille jotakin kevään aikana. Todennäköisesti ei vielä täyttä listaa, mutta kuitenkin ensimmäiset aiheet. Tämä on ensimmäisen listan keväällä ja sitten tämän lopullisen listan kesän mennessä. Voinko näin tämän asian nyt ymmärtää? Ensimmäinen luettelo keväällä ja pidempi lista kesällä. Odottaisin että kun teemme työtä kriisinratkaisukysymysten parissa, niin ensi vuonnakin tulemme vain fiksummiksi ja löydämme uusia aiheita, joita aikaisemmin olet miettineet. Tätä ei ole viety loppuun, niin teemme tällaisen hauskan videon näistä kysymysvastaussessioista. PR-ihmisemme tällaista rakastavat. Niin, teistä on tällainen, erästä meistä on tällainen video tehtykin. Tämä Finance Watchin rahoittamisesta. Tämän lisäksi haluaisin esittää kysymyksiä komission ehdotuksesta. Minun vaikutelman ehdotuksesta on, että se leikkaa tätä siivet pois ja minun täytyy sanoa, että emme ole tästä tyytyväisiä. Miten te näette nämä säädökset rajoittaa mahdollisuuksia koskien kolmansien maiden liikkeenlaskemia rahoitusvälineitä. toiseksi, mitä olette mieltä siitä, että määritellään TELAK 6,75 prosenttiin? Tämä tarkoittaa sitä, että jos pankilla on taseen ulkopuolella omaisuuservoja 18,5 prosenttia, kokonais taseestaan, niin se olisi alle 8 prosentin Emrel-vaatimuksen, josta te aina puhutte. Tämän takia, miten te näette tämän asian ja oletteko te sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä parempaan kuin komissio koskien sen ehdotusta, jotta voisimme tukea teitä teidän työssänne? Sven, you are very... Sven, olet valkotoinen tässä totesi, että tämä on yksi asia, johon lyhyesti tartoin esityksessä, niin siinä on kaksi aihetta, joita täytyy tarkastella läheisesti. Ensinnäkin komission, komissio on kunnolla kääntänyt telek-termit pilari ykköseen ja lisäsi pilari kakkoseen. Ja tässä täytyy olla tietoinen toimissaan. Kun viranomaisella on liikkumavaraa, sen täytyy oikeuttaa toimissaan. Mutta Bernessä ja SM lainsäädännössä Emrelin oikeuttamiseksi rima ei saa olla korkeampi kuin aikaisemmin. Ei saa olla niin, että joutuu ki- kiipeämään vuortaa yksi kohti ja sitten ei saavutakaan ensimmäistä pilaria. Täytyy aina muistaa kriisiratkaisustrategia, kun tehdään tämä pilari ykkösen toimet t ja sitten pilari 2 t ja muille pankeille. Täytyy olla erittäin tarkkana, että, että tämä leikkauskelpoisten varojen säännöt ovat yhdenlaiset isommille pankeille pilarin ykkösen alla ja sitten hyvin toisenlaiset kakkosen alla pienemmille pankeille. Tämä ei ole minun aikomukseni. Meillä täytyy, täytyy olla tarkkana, että meillä on samanlainen Emerald leikkauskelpoisten varojen vähimmäismäärän määritelmä kuin nyt. Ja sitten kysymys on etuoikeutetusta eristä ja kysymys on jälleen G-luokan systeemistä riskistä ensin ja sitten yksittäiset tilanteet täytyy ottaa huomioon. Ja meidän tulkinta on se, että tämä ei merkitsisi, että muilla ei olisi mitään etuoikeutettuja tai alistettuja eriä. Jälleen päätökset täytyy oikeuttaa mitään ylimääräisiä kynnyksiä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa. Silloin emme saavuttaisi sitä tavoitetta, mikä komissiolla on pankkien kriisin ratkaisun osalta. Kiitoksia Marko Zanni. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata Italian pankkeihin vastauksessa. Ne kollega De Masille sanoitte, että toivotte aina, että saadaan aikaan markkinavetoinen ratkaisu. Valitettavasti toiveminen ei aina riitä ja toivottavasti äh, yhteisellä kriisiratkaisuneuvostolla on parempaakin tarjottavaa kuin toivoa. Tänään ilmoitettiin pääoman lisäämistä Monte de Pasquille. Tämä summa oli merkittävä ja tähän tuli vielä tällainen järjestämättömien lainojen paketti, 30 miljardin arvoinen, joka ei ollut ihan markkinahintainen. Eli jo, mikäli Italian valtio päättäisi julkisella tuella tukea pankkia, mitä silloin tapahtuisi? Ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, onko se suunnitellut julkista välintuloja siinä tapauksessa, että Italian hallitus päättää hyödyntää yksityistä instituutiota pankin uudelleen pääomattamiseen, niin otettaisiinko tämä kriisiratkaisu kuitenkin osittain tai kokonaan käyttöön. Sitten keskuspankki on suosittanut monille mm, italialaisille pankeille sitä, että ne luopuisivat monista järjestämättömistä lainoista. Kuitenkin ongelma on kysyntä ja tarjonta. Monte de Paschi implisiitti hinta on 37 prosenttia nominaaliarvosta. Meillä on tällainen benchmark-operaatio vuonna 2015 kolmen pienen pankin pelastamisessa, jossa alussa tämä oli 17,5 prosenttia, myöhemmin se oli 21 prosenttia. Haluaisin ymmärtää myöskin teidän kriisinratkaisusuunnitelmien pohjalta, mikä Italialle voisi olla tällainen keskihinta näille järjestämättömille lainoille, kun otetaan huomioon tämä stressitilanne ja kiiretilanne, joka italaisilla pankeilla on. Kiitoksia. Let me try to answer the... Yrittää se vastata lyhyesti. Missään nimessä kommentoisi yksi, mikä yksittäisen pankin tilannetta. sääntöjä ei voi kiertää. Minä aina toivon, että on yksityisiä ratkaisuja kaikkiin vaikeuksiin. Jos ei yksityistä ratkaisua ole, astus on aika selkeä vaihtoehtojen suhteen. Yksi on jo mainittu erittäin täsmällisesti määrittelyssä tapauksessa pääomittaminen, uudelleen pääomittaminen voi tapahtua ennaltaehkäisevästi. Muissa tapauksissa, jos julkisia varoja käytetään, jos tämä ei ole ennaltaehkäisevää varautumista, silloin ollaan kriisiratkaisussa. Ja silloin ratkaisussa määriteltävää taakanjakoon velvollisuus on olemassa – Totta kai me seuraamme Euroopan keskuspankin työtä läheisesti, myöskin heidän ilmoitustaan siitä, että ei ainoastaan Italiassa, mutta Italiassakin on pankkeja, jossa on merkitettävästi järjestämättömiä lainoja. Näiden, tällaisten pankkien pitäisi vähentää niiden os- määrää. Tämä hänellä koskaan ilmaista, muuten ongelma ei olisi. Mutta ongelma voi tarttua monin tavoin meidän kriisin ratkaisumenettelyissä, suunnitelmissa. Tämä on aina aiheena. Kussakin tapauksessa me mietimme, mikä voisi olla ratkaisumekanismi. Me katsomme eteenpäin strategioita muutetaan myös ja järjestettämättömille luotoille ei ole mitään yhden koon ratkaisua, voi olla erilaisia ehdotuksia, voi olla erilaisia portfolioita. En voi kertoa teille yhtä ainutta ratkaisua, mutta kriisiratkaisu tarvitaan ratkaisua, eikä jotain, jota joutuu säätämään uudelleen ja uudelleen. Ja ratkaisu pitäisi saada kuntoon ensimmäisellä kerralla, mutta näin myönteisesti lopettaakseni useimmissa tapauksissa yksityiset ratkaisut ovat parhaita. Mono. Kiitoksia, Bernard Mono. Rouva puheenjohtaja, kaksi asiaa. Ensinnäkin yhteinen kriisinratkaisumekanismi, sen tehtävä ei ole yksinkertainen, ymmärrän sen. 27, 35 suurta pankkia, teillä on vain vähän virkamiehiä, jotka hoitavat tätä rajoitettuja harmonisaatio pankkikonkurssikysymyksessä samoin ö, velkojen etuoikeusjärjestys. Miten aiotte todellakin toimia tehokkaasti tehtävässänne? Eikö realiteetti tässä voita ja kriisin ratkaisu tapahtuu vain kansallistasolla? Se on ainoa taso, joka toimii. Sitten toinen asia Italian kansanäänestyksestä. Koska tulos oli ei, on mahdollista, että, että äh, joudutaan pääomittamaan 5 miljardilla eurolla Montepaskin paskipankkia. Ehkä julkisesti voit sanoa pankkia, se voisi aiheuttaa leviämisvaaran muihin pankkeihin Italiassa. Ja käyttää sitten sijoittajan vastuuta. BRRD-direktiivin mukaisesti pyydettäisiin arvioitaisiin arvonlaskua, arvonlaskua velkoille. Miten arvioitte tilannetta euroalueella ja miten se vaikuttaisi äh, äänestyksiin muualla, jos käytettäisiin tätä sijoittajavastuuta hyväksi Italian tapauksessa? Get somehow the feeling you... Minulla on sellainen vaikutelma, että haluatte houkutella minut keskustelemaan Italian Italian kuuluvista ratkaisuista. Nyt tein yhden asian selväksi. Todellakin yhteisen kriisinratkaisumekanismi se on aika haastava tehtävä kriisinratkaisuneuvostolle silloin, kun toimitaan rajat ylittävässä kysymyksessä. Kun puhun rajat ylittävässä tapauksessa, tarkoitan silloin Euroopassa ja Euroopan maiden kriisinratkaisu tässä sentään vielä täytyy tehdä työtä. Teemme läheistä yhteistyötä kollegojemme kanssa Italiassa varmistaaksemme sen, että ratkaisu nähdään ratkaisuna asialle ja tämän takia pysymme yhtenä rintamana emmekä halua erotella mitään. Tämä on kysymys, joka pitää tunnustaa sitten, kun ajatellaan mainitsemaan tilannetta. Italian pankkien kohdalla sanoisin ensinnäkin, että viime viikon ja tämän viikon välillä rahoitustilanne näissä pankeissa ei ole muuttunut. Meillä oli poliittinen äh, kansanäänestys. Se on muuttanut hiukan tilannetta, mutta selvästikin toivomme edelleen, että ratkaisuja löydetään eri tilanteisiin. Nämä, näihin ratkaisuihin saattaa mennä aikaa ja niin kuin olen sanonut, pelin säännöt löytyvät erityisesti BRRD-tilanteesta ja kriisiratkaisumekanismin lainsäädännöstä ja, ja niin sanotusta pankkisektoritiedonnosta komissiolta. Minulla ei ole tähän nyt mielestäni mitään lisättävää. Sitä paitsi, mitä tulee varapääomittamiseen, tämä ei todellakaan kuulu kriisinratkaisumekanismin toimivaltaan. Brian Hayes. Kiitoksia Brian Hayes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Königiä hänen esityksestään täällä tänään iltapäivänä. Irlantilaisena jäsenenä, kun näin tämän uskomattoman e, irlantilaisten pankkien pelastamisen, olen iloinen, kun hän sanoi erässä toisessa yhteydessä, että säännöt ovat säännöt. Olemme siis historiallisesti siirtyneet tällaisesta pelastusjärjestelmästä sellaiseen järjestelmään, jossa on sijoittajavastuuta. Ja tämä koskee kaikkia pankkeja. Koko järjestelmässä on, sanoi tämän selvästi. Minun kysymykseni liittyy kriisinratkaisurahastoon. Hän sanoi valiokunnalle, että 10 miljardia on käytössä ja nyt 55 miljardia pitäisi olla kahdeksan vuoden sisällä. Onko tämä meidän tavoitteemme jatkossakin? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten äh, vastaus herra Demasin kysymykseen äh, maakohtaisesti, koska tiedän, että hän ei pysty vastaamaan pankkikohtaisesti tai edes pankkiryhmäkohtaisesti. Irlannin osuus on 1,8 miljardia ähm, pankkisektorilta. Onko tämä saavutettu? ajan myötä, kun hän on keskustellut kansallisten valvojien kanssa Irlannissa kaksi asiaa. Yksi liittyy yhteistyöhön, jota yhteinen kriisiratkaisuneuvosto saa, kun ajatellaan valvontaa koko järjestelmän kattavasti. Voisinko kommentoida sitä, onko se tasaista, onko parannuksen mahdollisuutta ja jos on, niin millaista parannuksia tarvittaisiin, kun hän on yhteydessä kansallisiin valvojiin. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy näihin järjestämättömiin lainoihin. Meillä on kokemusta, että ainakin kahdeksasta kymmenen jäsenvaltioita, niissä on pankkeja, joissa on järjestettömiä lainoja yli 5 prosentin arvosta. Hänen täytyy olla huolissaan, niin kuin me kaikki olemme. Ja koska tässä on mahdollinen tarttumavaara pankkisektorilla, niin mm, oletteko valmiita käsittelemään tätä kriisiä tällä hetkellä? On the fund, the 55 billion... Tässä kysymyksen rahasta 155 miljardia laskettiin niin, että komissio tekee laskelman ja ideana oli kattaa prosentti katettuista talletuksista kauden lopuksi. Nykyluvasta päätellen voisin olettaa, että päädymme lukuun, joka on suurempi kuin 55 miljardia. Te, jotka pidätte matematiikasta, voitte ymmärtää, mikä haaste on. Meidän täytyy luoda rahasto tasaisin askeleen kahdeksan vuoden aikana – saadaksemme, päästäksemme tähän prosenttiin kauden lopussa. Valitettavasti emme tiedä tuota lukua tarkkaan. Siksi miksi viime, päätimme viime vuonna kasvattaa tätä maksuosuutta 1,05 prosentista viime vuoden talletuksesta olettaen, että kasvu voisi johtaa kenties 65 miljardiin Älkää nyt ajatelko, että tämä on kirkossa kuulutettua sävelmä tätä. En ole nähnyt argumentteja, eikä meillä ole lukujakaan, että Irlannin maksuosuus muuttuisi merkittävästi. Mutta se, mikä me tässä näemme, tämä koskee erityisesti Irlantia, se, muuttavatko pankit maahan tai maasta mutta perustaa ja se vaikuttaa vuotuisiin maksuihin, mutta säännöt ovat samat kaikille. Sitten toinen kysymys, yhteistyö yhteisen valvontamekanismin kanssa, joka on päävalvonta viranomainen, joka kanssa olemme yhteistyötä. Tämä yhteistyö on hyvää. Yhden alueen minä mainitsen aina. Helpoin tapa pion tehdään aina ensimmäinen, eli tulevaisuudessa, ja tämähän me tiedämme. Pitäisi ryhtyä varhaisiin toimiin varhain, ehkä viittavalle puolen yön. Ja nopeat päätökset pitäisi tehdä nopeasti. EKPn kanssa ei kuitenkaan ole mitään erimielisyyttä tässä. Yhteistyö on hyvää. Ja lopuksi me mietimme järjestämättömiä lainoja ei ainoastaan jäsenmaittain. Se on ihan sama, onko maakohtaista vai rajat ylittävää. Jos on joku yksittäinen järjestämättömiä lainojen tasku, niin silloin se on se voidaan hoitaa ja kriisin ratkaisemassa, mutta se on sitten kertaluontoista, se ei toistu koska se on yksittäin tarjistettu. Me olemme suunnitelleet kriisiratkaisusuunnitelmia ja olemme miettineet, mitä tehdä jollekin pankille tällaisessa tilanteessa, mutta erityisesti me työskentelemme EKPn kanssa ja he pyrkivät nopeuttamaan järjestämättömien lainojen kanssa tehtävää työtä. Kiitoksia Peter Simon. Syömeiset kiitokset, Rova Kyynik, teidän puheenvuorostanne tänään liittyen myös talletussuojajärjestelmään. Te sanoitte keskustelussa kaksi asiaa, jotka ovat mielenkiintoisia. Ensinnäkin sanoitte, että toisin kuin komission ehdotuksessa sanotaan, te kannata sitä, että talletussuojajärjestelmä Euroopassa ei saa olla pelkkä paybox. Tämä on hyvin keskeinen lausunto, koska komissio ehdottaa jotain aivan muuta. Te myöskin aivan selvästi sanoitte, että vaihtoehtoiset toimet, niiden täytyy olla mahdollisia. Ja sitten sanoitte vielä erään mielenkiintoisen asian, nimittäin, että vaihtoehtoisissa toimissa ei saa olla pelkästään instituutiota tukevia toimia, kuten Saksassa, vaan myös paljon enemmän. Ja juuri näin oli meidän näkemyksemme, kun me tämän talletussuojalainsäädännön teimme ja kuinka komission ehdotus on kaiken kaatanut. Ja yhden esimerkin esitette vaihtoehtoisena toimenpiteenä että koko, kaikki tilit ja asiakassuhteet siirrettäisiin toiseen pankkiin, jos tämä on edullisempaa kuin tällainen täysi maksukyvyttömyys ja 100 000 euron maksaminen, niin sehän auttaa asiakkaita vielä enemmän kuin tällainen paybox-järjestelmä, koska mm, tällainen korvausrahasto, koska hän ei olisi menettänyt mitään. Yhdysvalloissa on kokemuksia tästä, sanoitte. Ehkä voisitte valiokunnalle vähän tarkemmin selittää, miten tämä konkreettisesti siellä toimii, koska tämä on asia, jota emme ole vielä niin kovasti täällä käsitelleet. Ja toinen kysymys liittyy tähän varautumisjärjestelyyn, kun kaikki kassat on tyhjänä, niin sitten meillä on ongelma. Jos tulee vielä yksi kriisi, niin menettävätkö kaikki sitten luottamuksen talletussuojajärjestelmään? Eikö olisi hyvä, että lisäksi olisi tällainen varautumisjärjestelmä, joka varmistaisi sen, että kassat eivät koskaan olisi täysin tyhjiä Euroopassa, vaan aina on jonkinlainen varmuus. Esimerkiksi tällainen ESM, joka otetaan EUn rakenteisiin mukaan? Try to answer the first question when I'm... Yritän vastaan ensimmäiseen kysymykseen. Kun mainitsin DGS vaihtoiset toimet, niin oikeastaan viittasin FTI. Se on käyttänyt vaihtoehtoisia toimia, siis siirretään – siis siir- siirretään asiakkaita toisiin laitoksiin, rahoituslaitoksiin ja sitten nämä muut pannaan sitten ma- maksukyvyttömyysjärjestelyyn. Tämä on mahdollista direktiivin mukaisesti. Sitä ei voida siirtää. Se ei ole siirrettävissä kaikkiin valtioihin. ne olette aivan oikeassa. Se ei ole osa komission edisehdotusta, missä eurooppalainen järjestelmä se pelkkä äh, mm, korvausrahasto. Ja tätä pitäisi uudelleen pohtia, ei avoimena sekkinä, niin kuin ihan oikein sanoitte, mutta ottaen huomioon, että myös vaihtoehtoisen toimen täytyy täyttää tehtävä. Se ei saa olla kalliimpi kuin pelkkä korvausrahasto. Siis kriisiratkaisumenettelyä olemme aina sanoneet, että tämä voisi olla toimivampi ratkaisu. Näin olemme todenneet ja näin olemme tainneet sanoa alusta lähtien. Mitä tulee varautumisjärjestelyyn, ensinnäkin olemme tyytyväisiä, että olemme lähes vienyt loppuun laina välinejärjestelyn lähes lopussa kahdessa tapauksessa on vielä jotakin virallisia kysymyksiä kesken. Yhdessä tapauksessa maa sai juuri uuden hallituksen, joten he ovat nyt hyvällä tiellä ja voivat nopeuttaa koko prosessia. Ja sitten kun me puhumme varautumisjärjestelmästä, se ei ole mikään avoin sekki sekään, vaan se olisi laina, jonka me saamme, joka sitten, näin on selvästi ymmärrettävä, sen pitää olla verotuksellisesti neutraali. Keskiaikavälillä se pitää maksaa maksuista eri instituutioille. Me teemme työtä tämän parissa, jos jäsenvaltiot, jos Eurooppa haluaa jotakin antaa lisää, niin minä sanoisin ensimmäisenä, että pyydän ei, koska me haluamme keskittyä selvästi tähän kriisin, yhteisen kriisiratkaisurahaston varautumisjärjestelmään. Ja jos jäsenvaltiot haluavat alkaa keskustella tästä, niin me olemme kyllä myös valmiita. Uh, Mr. Mato. Kiitoksia, edustaja Mato. Kiitoksia. Vain yksi kysymys. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä neuvotteluista, jotta voitaisiin... Mm, siis, mm, on sellainen näkemys, että eurooppalaiset pankit kärsivät suhteessa amerikkalaisiin pankkeihin johtuen juuri siitä, että sovelletaan Basel kolmosta. Sitä sovelletaan Euroopassa kaikkiin maihin, kun taas USA sitä sovelletaan vain suuriin pankkeihin. Ja loppujen lopuksi kohdellaan eri tavalla eri pankkeja. Haluaisin tehdä mielipiteen siis tästä. Kiitos. I not sure whether... Enpä ole varma. Allekirjoittaisinko sanon, että eurooppalaisia pankkeja rangaistaan, mutta olette ihan oikeassa. Yhdysvalloissa pieniä pankkeja, näitä säästöpankkeja, SSL, niin niitä käsitellään toisella tavalla, niin niillä on kansallista lainsäädäntöä siihen – mutta Basel-komitean säännöt saavat ainoastaan suureen monessa osavaltiossa toimivaan pankkiin. Ja, ja tämä rajavetokin minun pitäisi vielä tarkastaa, mutta onko se nyt valtavaa merkitystä ehkä yksityiskohtien tasolla, jotka koskevat pankkeja, et kyllä. Mutta onko se rankaiseva se on harkintakysymys ja täytyy tarkastella tilanteita yksityiskohtaisesti, mutta on järkevää pohtia suhteellisuusperiaatetta ja tämä on pitkän aikavälin projekti. Thank you. Kiitoksia. Ei lisäkysymystä, hyvä. Alfred Chant. Thank you, Mr. Chairman. Mrs. Kiitoksia, puheenjohtaja Rova König. Suunnitelmissa ne vuodelle 2017 te asetat etusijalle sen, että luodaan tällainen sisäinen vertaisarviointijärjestelmä, jossa katsotaan eri kriisinratkaisusuunnitelmia, että saadaan aikaan koherenssia. Kiinnitätte myös huomiota kansalliseen lainsäädäntöön kriisinratkaisuvalmiuden parantamiseksi ja sanotte, että tällaiselle harmonisoinnille on tarvetta. Oletteko samaa mieltä, että on vaara, kun seurataan tällaista lähestymistapaa, että siinä voi syntyä tällainen yksi koko sopii kaikille ajatus taustalla. Te sanotte varmaan ei, mutta entäs jos kyllä, mitä aiotaan tehdä, jotta tällaista ongelmaa ei syntyisi, erityisesti kun on kyse keskisuurista pankeista, pienemmistä tai vähemmän pienistä eteläisistä maista. Eikö niiden talouksissa ole erityisiä piirteitä, jotka vaativat toisenlaista kohtelua kuin pohjoisessa? ratkaisujärjestelyt jotka kuvastavat menetelmiä, joita käyttää muualla, vähentäisi vielä eh, niiden joustavuutta niiden varsin pienissä ympäristöissä, jotka heikentäisi niiden kilpailukykyä verrattuna muihin pankkeihin. Eikö ole mahdollista, että harmonisoidut kriisinratkaisumenettelyt oligopolisoisivat pankkijärjestelmää? Onko tämä se, mitä me haluamme? benchmarking, we are pro- puhumme, puhumme näistä vertailuarvoista, puhumme aika yksityiskohtaisista asioista. Otan esimerkin. Meillä on jotakin pankkeja, joissa tiimit, ja tiimithän ovat meidän henkilöstö- ja kansallisten säätelijöiden edustajia. Ne ovat tunnistaneet 20 kriittistä äh, tointa ja sitten jossakin tapauksessa on identifioitu kolme toiselle. Meidän täytyy samalla mittapuulla määritellä, mikä on kriittistä kaikissa tiimeissä. Me mietimme, kuinka vakavasti me haluamme tätä asiaa miettiä. Meidän täytyy käyttää samaa mittatikkua. Me olemme täysin perillä. Enkä seuraa sitä järkeilyä tämän etelä- ja pohjoisen välillä, mutta meillä on erilaisia bisnesmalleja. Saattaa olla täysin äh, vähittäisasiakkaille suuntautuneita äh, rahoituslaitoksia. Ne ottavat talletuksia vastaan, lainaavat ja lainaavat erityisesti PK-yrityksillä. Niitä on etelässä, niitä on pohjoisessa. Ja ne ovat ihan erilaisia eläimiä kuin investointipankit. Niitä täytyy ajatella toisella tavoin. Ja kriisin ratkaisu on luultavasti erilaista, mutta näitä verrokkivertailuja täytyy tehdä. Ja siitä syystä, koska meillä on pankkiklustereita, ryppäitä eri maissa, ja täytyy pitää huolta sitä, että maita ei kohdella eri tavoin. Ja kun kansallisia tilanteita tarkastelemme, huomasimme yhdessä tapauksessa, että johtua kansallisen konkurssilainsäädännön yksityiskohdista on täysin järkevää pyytää maita näissä, tässä maassa luovan holdingyritys pankkirakenteen yläpuolelle. Tämä ei päde välttämättä muihin maihin, tai toisin sanoen, me odotamme kriisiratkaisusuunnitelmasta, joka täytyy täytäntöönpanna kansallisen lainsäädännön mukaan. Meillä täytyy olla kansallinen lainsäädäntö todella hanskassa, ja ratkaisun täytyy olla integroitunut siihen, että tällaista tapauksesta puhun. Olemme hyvin selvillä siitä, että emme saa suhtautua pankkeihin sillä lailla, kun ne olisivat kaikki saman asia, mutta täytyy myös pankkiunioniin suhtautua vakavasti, yhdenmukaisesti. Kiitoksia. Nina Gil. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää Iltarova König. Yksi päätavoitteista pankkipaketissa on siirtää pelastusvelvollisuus pankkivelkoille veronmaksajilta. Minä todellakin tuen tällaista periaatetta, mutta en ihan vielä täysin ymmärrä tiettyjä kohtia komission ehdotuksessa kun sallitaan tämä kriisiratkaisu, viranomaiset tai pankit itse voivat arvioida, voivatko saada 3,5 prosenttia 18 prosentista ei-alisteista lainaa voi olla vain tietty määrä tällaista, jos ei siinä rikota periaatteita olen huolissani siitä, että kriisinratkaisuviranomainen ei määrittele tätä ja itse asiassa asia jätetään sen varaan, että pankit itse hoitavat asian. Oletteko te sitä mieltä, että tämä voisi heikentää yleistä tavoitetta ehdotuksessa? Ja toinen kommentti liittyy komission ehdotukseen, jossa oikeastaan sanotaan, että 13 EU pankkeja joutuu noudattamaan teillä vaatimuksia Kuit- sittenkin se laajennetaan myös pankkeihin, jotka sisarpankkeihin EUn eh, e ulkopuolella, jotka voisivat olla globaalisesti systeemisesti merkittäviä. Tiedän, että Silvi Gula tästä jo kysyi, mutta olisiko tässä vaara siitä, että toimittaisiin USA:n pankkilainsäädäntöä vastaan? Uh, let me answer the first question. Taisin ensimmäisen kysymyksen. Jos teidän tulkintanne on oikein, niin kyllä huolestun mutta todellakaan pankki ei päätä, onko 13,5 prosenttia riittävä määrä etuoikeusemmalta heikompaa lainaa. Tämä on pankille, eh, komissiolle ensimmäinen askel on tällainen eurooppalainen poikkeus, jota pidetään selvyytenä, mutta olet aivan oikeassa. Tätä pitää mitata ja kriisinratkaisuviranomaisen täytyy puuttua tässä kohtaa asiaan onko se, päteekö se vain silloin, jos pankki todella on purettavissa ilman, että ei vahingoiteta ketään velkoja. Ja tämä sitten liittyy tähän seuraavaan keskusteluun koskien, miten voidaan selvittää, selventää velkoja hierarkiaa. Minä tulkitsen niin, että tämä on väline kriisinratkaisuviranomaiselle. Hän voi päättää, eikä pankin pankki saattaa päättää, mutta tulen lukemaan tämän asian nyt uudestaan. Sitten toinen aihe. Tämä vaatimus koskien ei-eurooppalaisia pankkeja. Että on tällainen välikäsi holding-yritys, se voi olla myös operatiivinen toimiva yritys. En sano, että tämä olisi nyt USA lainsäädäntöä vastaan. Pitäkää mielessä, että USAhan vaatii tätä meiltä globaalisti merkittäviltä rahoituslaitoksilta tai pankilta. Se on nyt käsite, joka voisi ja jonka pitäisikin tehdä purku mahdollisuudesta näissä pankeissa helpompaa Euroopassa. Nyt meidän sitten pitää tarkastella näitä yksityiskohtia. Eikö se sitten johda tällaisen suurempaan äm, e-, e-, erittelyyn? Tulee USA, niin olisi hyvä, että luotaisiin e-, erillisiä TELAC-vaatimukset, että pidetään USA. se on tavallaan tällaista ringfencing-toimintaa, suojamistoimintaa, mutta se liittyy myös tähän käsitteen, että pysytään samassa ryhmässä. Pitää varmistaa, että on kyse sitten mrl vaatimuksesta TELAC-vaatimuksesta, niin se otetaan huomioon hu- isoissa kriisinratkaisuyksiköissä. Tästä tulee nyt varsin teknistä ja meidän pitää nähdä, syntyykö jotakin toivomattomia vaikutuksia, mutta ensimmäinen vaihe on mielestäni täysin looginen. Thank you. Kiitoksia. Danuta, oletko valmis esittämään kysymyksen? Niin, olin vain toisessa valiokunnassa puheenjohtajana, enkä voinut tulla aikaisemmin. Olen pahoillani. Toivottavasti kukaan ei kysynyt teiltä. CCPstä tämä uusi ehdotus, jonka olemme saaneet komissiolta, jonka komissio vähän aikaa sitten julkaisi. Siinä ajatellaan Mm, suuria pankkeja. Siis kyse on keskusvastapuolesta. Eli jos tällainen pankki kaatuisi, niin silloin sillä olisi vaikutus myös siihen keskusvastapuoleen, jonka jäsen se on. Joten minun kysymykseni kuuluu, että äm, tässä äh, BRDstä on määräyksiä pankkien suojaamiseksi, mutta miten te aiotte ottaa huomioon tällaiset toimet käytänteessä, kun suunnitellaan ähm, kriisinratkaisua ja tehdään kriisinratkaisutoimia niin, että voidaan varmistaa, että ne keskusvastapuolet, joihin tämä vaikuttaa, eivät joudu maksamaan liikaa virheistä, joita pankit ovat tehneet. Voisitteko siis kommentoida teidän tehtävienne ja keskusvastapuoliin liittyvien kysymysten yhteyksistä? No. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään vastuuta CCPstä lukuun ottamatta yhtä asiaa. Osalla noista on pankkitoimilupa saatamme olla lähtökohtaisesti kriisiratkaisuviranomainen, mutta muuten niiden on maailmanlaajuisesti näiden keskusvastapuolten rooli on kansainvälisesti vähän ratkaisematta. Olin fsp kriisiratkaisutyöryhmässä olemme kansallisella tas- välisellä tasolla sanoneet tiukasti tämän lainsäätäjien. Me olemme kaikki tehneet näissä keskusvastapuolista systeemisesti tärkeitä ja hyvästä syystä selkeä clearing-tuotteet ovat tärkeitä. Clearing on aika ollut aika sietokykyistä. mutta meidän täytyy miettiä skenaarioita, perusskenaarioita, että yksi tai kaksi – isommaista selvitystoimintaa harjoittavista osapuolista menee konkurssiin ja niitä ei voi sulkea niin kuin olettaa. Nämä GSIPit ovat isompia clearing-osapuolia, ei ainoastaan yhdessä keskus vastaosapuolessa, vaan useammassakin. Ja meidän täytyy miettiä missä vaiheessa me tulemme mukaan kuvioon, koska luultavasti kesipsit meidän rootelissa ovat joko niitä, jotka ovat menossa konkurssiin, tai niitä, joilla on mahdollisia tappioita, tai ne siirtävät tappioita eteenpäin sen takia, että keskus, sanotamme vastapuoli, on kaatunut. tässä täytyy sitten katsoa kriisiratkaisussa komission ehdotusta ja saman aikaan pitää katsoa näitä rinnakkain käytyjä kansainvälisiä keskusteluita ja jos olemme välkkyjä, me saatamme luoda rinnakkaisen järjestelmän eikä sellaista, jossa yksi osapuoli menee tosin edelle. Mutta ratkaisua ei ole. Kovasti keskustelma joustavuudesta, kontrafaktuaalista keskustelusta alkamassa ja komissio jättää tätä kysymyksiä vielä aukikin. Uh, I don't have other... Kiitoksia. En näe muita puhujia. Sven, sinulla on kysymys. Ole hyvä. To come back to what I asked. Tällaiseen aikaisempaan kysymykseeni johtuen ajasta. Te vastasitte tähän komission ajatuksen kolmas maulottomuuteen. Olen hämmästynyt tai ehkä jotenkin se jäi huomaamatta minulta, mutta ymmärtääkseni komission ehdotus, se tavallaan avaa käytännössä oven sellaiselle, että ei tarvita enää mitään sijoittajavastuulausekkeita rahoitusvälineissä, joita liikkeen lasketaan kolmansissa maissa. Miten te näette tämän asian? Eikö tämä tavallaan ole kutsu sille, että rahoituskeskukset eu ulkopuolella saavat kilpailuedun, koska Näytätte nyt vähän hämmentyneeltä, hämmentyneeltä tai yllättyneeltä, mutta tällainen muutos on ehdotettu ö, pankkien ja kriisinratkaisudirektiivin ja kovasti kiinnostaisi kuulla teiltä mielipidettä. Näytän todellakin hiukan hämmentynyt. Oletan, että se mihin viitaatte on artikla 55 ja artiklassa 55 vastasin ehkä tähän jo. Minun ymmärrykseni mukaan, ja kuten sanoin, vieläkin käymme tätä asiaa yksityiskohtaisesti läpi. Ymmärsin, että oli paljonkin keskustelua tästä, tästä mahdottomuudesta ja sitten, että ei tarvittaisi sääntöä joka ikisen sopimuksen kohdalla kolmannessa maassa, kun taas asetus oli tällainen kaiken kattava. Ja tässä haluttiin antaa tällainen minimipoikkeusmahdollisuus, ei mistään muusta ole kyse. Ja jos näin tämä sanamuoto todellakin on, olen pyytänyt asiantuntijoita niin, tai työntekijöitä niin tarkastelemaan tämä asia uudestaan, silloin me puollamme tällaista de minimis, minimis poikkeusta. Muuten meidän pitää estää esteitä tai jotakin, mikä ei välttämättä kuulu tähän, mutta jos on kyse jostakin suuremmasta, niin ei ainakaan tarkoitus ole ollut koskaan sellainen, että se olisi jotakin enemmän. Mutta tätä asiaa meidän pitää tarkastella vielä uudestaan. Huomasin, että tämä on herättänyt huolta ja siksi pyydän, että tätä tarkastellaan uudestaan. Voisi ajatella, että tämä de minimis säätö, siinä olisi koko raja. No, että ei ole mitään koko rajaa. Jos on oikeudellisesti sopimus oikeudellisesti eh, tai taloudellisesti epäkäytännöllistä. Koko ajan ymmärrän, mutta tämä on toteutettavuus äh, kysymys ja minusta vastuut vastattavat, se on juridinen käsite eikä käytännön näkökohdalla pitäisi olla väliä. De minimis olisi mielekäs tulkinta. Tässä nyt pannaan vähän sanoja komission suihimatta. Tässä pyrittiin löytämään sopiva minimisääntö, mutta voisit kysyä komissiolta, koska he tämän tästä äänestivät, että minä tulkitsen. Minä tarkastelen asiaa. Actually, so to legislate. Ennen sitä meidän on kirjoitettava, niin, joten meillä on vähän työtä tehtävänä. Myös tämä artikla. Haluaisin esittää lyhyen kysymyksen Puhuitte haasteista, jotka liittyivät tavoitteiden saavuttamiseen tietyillä markkinoilla ja tietyissä pankeissa, että se on otettava huomioon. Tarkoitatteko että jotain joustavuutta, mitä liittyy eri lainaluokkiin tai MRELiin tai suuntaa pienille pankeille? Mikä teidän näkemyksenne on? Definitely varmasti tulee jonkinlaista, en nyt kutsu sitä joustavuutta, vain harkintaa eh, tästä määrätyn eh, kriisin ratkaisu eh, strategian suhteen, kun on täysin talletuksiin perustuva instituutio ja sitten toisaalta joku kansainvälinen universaalipankki. Mutta se, mihin minä tässä enemmän viittaan, on aikatekijä me emme ole asettaneet mitään aikataulua, mutta on selvää, että jos on isompi ongelma, niin tarvitaan varmaan enemmän aikaa ongelman ratkaisemiseen. Mutta suuri osuus siitä, mitä me olemme tunnistaneet vajeeksi tai puutteeksi, rahoituspuutteeksi, kun otetaan tämä ensimmäinen lähestymistapa, joka on paljon pienempi luku kuin mitä aina nostetaan esiin. 70 pankista meidän otoksestamme. Me tulisimme johonkin 120 miljardiin, se on vieläkin suuri summa, mutta ei tämä 5, 6, 800 miljardia, joka mainittiin. Ja tästä otoksesta suuri osa liittyy myös siihen, ja otetaanko nämä structured notit eh, mukaan vai jätetäänkö ne ulkopuolelle. Näiden suhteen on vähän niin kuin arvovaperistämisen suhteen on eri sen välillä, mikä on fund brief Saksassa tai eh, Yhdysvaltain ehm, asuntolaina taattu eh, asiakirja, joten on asioita, jotka voidaan huomioon ja antaa meille mahdollisuuden harkita erilaisia asioita. Me emme ole siis sokeita tälle. Me ratkaisemme tämän joustavasti ja suurimmassa osin aikataulussa. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on ollut hyvin hedelmällinen keskustelu, vaikeita kysymyksiä ja tasapainoisia vastauksia. Ja nyt me voimme päättää kokouksemme. Ja seuraava kokous järjestetään torstaina, kuten tiedätte, yhdeksältä. Meillä on tärkeitä äänestyksiä myöskin arvopaperistämisestä ja sitä ennen, kuten sanoin, 8.30, jos olen oikeassa. Meillä on, niin kyllä, meillä on äänestys yhteiskokouksessa, Ekon ja Liben yhteiskokouksessa, joka liittyy liittyy rahanpesun vastaisen delegoitun säädöksen ja sen vastustamisen. Kiitoksia. Rova de König ja odotamme kovasti seuraavaa kuulemista.